Dear colleagues, if you want to take your places, we can make a... Hyvät kollegat, asettautukaa paikoille, niin voimme aloittaa. Varmasti lähi minuuttien aikana kollegoita tulee vielä paikalle, mutta pyritään aloittamaan kuitenkin ajoissa. So dear members, dear speaker. Arvoisat jäsenet, arvoisat vieraat, hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi kuulemistilaisuuteen, jonka aiheena on Euroopan syyttäjävirasto ja Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö Eurojust. Täällä edessä vieraana meillä on Ari Eiserman puheenjohtajavaltion edustajana Alankomaista. Tämän lisäksi edustaja Ingeborg Gressle, joka on talousarvon valvontavaliokunnan puheenjohtaja – Tervetuloa kollegani Soluja Ivon Kaufman. Hänhän on live-valiokunnan aktiivinen jäsen tässä aiheessa. Sitten Nikolas Fransen, niin ikään Alankomaiden puheenjohtaja valtion edustajana. Hän on työstänyt EPPO-asetusta. Ja vielä Alexandra Zur Schröder komissiosta. Hän on siellä rikosoikeuden yksikön johtajana. Tervetuloa kaikille. Mainitsen myös, että meillä on paikalla ryhmä itävaltalaisia journalisteja. Te olette tervetulleita kokoukseemme. Heinz Becker on heidät kutsunut paikalle. Olen varma, että saatte kuulla kiehtovan tilaisuuden tänään. Kenties ei aivan yhtä kiinnostava aihe kuin mitä tutkivassa journalismissa käsittelette, mutta kuitenkin mielenkiintoinen aihe. Hyvin tärkeä askel otetaan eteenpäin, kun hyväksymme EPPO-asetusta. Kyse on petoksesta Euroopan unionin taloudellisia etuja vastaan, jota vastaan pyrimme taistelemaan. Sen jälkeen, kun komission ehdotus vuonna 2013 hyväksyttiin. Parlamentti on vedonnut neuvostoon, jotta saisimme demokraattista tilivelvollisuutta niin, että parlamentti on täysin mukana. Sitten kuullaan säännöllisesti ja otetaan sen näkemykset huomioon. Tämä on ennakkoehto sille, että voimme varmistaa EPPO-asetuksen hyväksymisen. Parlamentti on aina hyväksynyt kaksi päätöslauselmaa, toisen maaliskuussa 2014 ja toisen maaliskuussa 2015, jossa korostetaan tarvetta saada tehokas, riippumaton EPPO, syyttäjävirasto, jotta on selkeä työnjako toisaalta EPPON ja toisaalta kansallisten viranomaisten välillä. Muistutan, että EPOlla tulisi olla toimivaltuus toimia silloin, kun kyse on Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvista petoksista. Tämä toteutetaan myös rikosoikeuden avulla. Meillä on niin sanottu PIF-direktiivi tässä kyseessä. Tämä hyväksyntä on myös ennakkoehtona sille, että hyväksyisimme asetuksen. Niin kuin monet tietävät, EPPO-neuvottelut neuvostossa ovat edelleenkin käynnissä ja neuvosto on tehnyt komission ehdotukseen muutoksia. EPCO tulee olemaan kollegiaalinen elin. Se koostuu jäsenvaltioiden syyttäjäviranomaisesta. Se omaa pysyvän kamarin jaoston, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Ensimmäisessä osuudessa käsittelemme EPPON toimivaltuuksia ja sitä, miten voidaan puuttua näihin PIF-rikoksiin menestystarina on kyseessä, kun ajattelemme Eurojustin toimintaa ja yhteistyötä oikeuden alalla. Tässä työssä täytyy kunnioittaa perusoikeuksia ja vain erityisesti huomioida epäiltyjen ja syytettyjen oikeudet. Tämä on ollut meille hyvin tärkeä prioriteetti valiokunnassamme. Hyvät kollegat, EPPON, Eurojustin ja OLAFin väliset suhteet ovat erityisen tärkeitä. On oltava selkeä erottelu kolmen toimijan välillä silloin, kun kyse on EUn taloudellisten etujen suojaamisesta. Tarvitsemme vahvat yhteydet toimijoiden välille, jotta taistelu on tehokasta. Tämä on toisen osuuden aiheena. EPPO-asetuksen tulisi parlamentin mielestä tarjota meille oikeudelliset puutteet, johdonmukaiset puitteet joissa varmistetaan EUn oikeudelliset toimintamahdollisuudet ja menettelytapaoikeudet rikosoikeudellisissa käsittelyissä. Kun tehdään päätöksiä eposta, niin aina täytyy muistaa laillisuusvalvonta toimivaltaisten tuomioistuinten edessä. Kun määritellään toimivaltaista tuomioistuinta, onpa kyseessä sitten jäsenvaltion tuomioistuin tai EUn tuomioistuin, tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja siitä asiantuntijat viimeisessä osuudessa keskustelevat. Toivotan tervetulleeksi ensinnäkin Alankomaat puheenjohtaja valtiona. Saamme ensin kuunnella Ari Esermanin puheenvuoron. Hän on oikeusministeriöstä varapääjohtaja ja hän edustaa tässä puheenjohtaja valtiota. Herra Eiserman, ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, dear... Kiitos puheenjohtaja. Euroopan parlamentin arvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin lyhyen alustuspuheenvuoroni tässä kuulemistilaisuudessa aloittaa esittämällä pahoittelut Van der Stör, neuvoston puheenjohtaja valitettavasti ei voinut tähän tapaa, tapaamiseen osallistua. Hänellä oli kiireellisiä parlamentaarisia velvoitteita. No sitten itse asiaan. Euroopan syyttäjäviraston osalta olette varmasti tyytyväisiä, kun kuulee, että Alankomaat puheenjohtajavaltiona on tehnyt kaikkensa, jotta saamme neuvotteluissa edistystä aikaan. Totta kai rakennamme sille työlle, jota aiempien puheenjohtajakausien aikana on saatu jo tehdyksi. Jos itse saan sanoa vaatimattomasti, niin Sanoisin, että olemme saaneet menestyksen aikaan. Ensinnäkin olemme jo saaneet lähestulkoon sopimuksen aikaiseksi siitä, mitkä olisivat yleiset määräykset ennen oikeus- ja sisäasiain ministerineuvostoa maaliskuussa ja kävimme hyödyllisen keskustelun siitä, mitä tarkoitamme operationaalisilla kuluilla tässä yhteydessä kyseisen neuvoston jälkeen olemme käyneet tehokkaita kiihkeitä keskusteluja tapaushallinnan osalta, tietosuojamääräyksestä olemme keskustelleet. Niiden on oltava linjassa tietosuojapaketin määräysten kanssa. Olemme puhuneet myös vaihtoehdoista syyttämistoiminnalle. Tässä puhutaan niin sanotuista sovintoratkaisuista. Tietosuojakysymys on osoittautunut varsin monimutkaiseksi kysymykseksi, kun otamme huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden kannat. On huolia siitä, että syntyy ristiriita toisaalta EPPON tietosuojamääräysten ja toisaalta kansan, kansallisten määräysten suhteen mm, liittyen tuomioistuimiin kansallisessa järjestelmässä. Voi olla, että tämä aihe vaatii vielä lisäkeskusteluja poliittisella tasolla ennen kuin pääsemme aiheessa eteenpäin. Tältä ainakin näyttää tällä hetkellä. 9.6. neuvoston kokouksen jälkeen esittelemme ministereille kaiken sen, mikä silloin on valmiina esiteltäväksi. Ja totta kai Asia jää sitten Slovakian käsiteltäväksi puheenjohtajan valtiona, jotta neuvottelut saadaan sitten viedyksi loppuun. On tärkeää pitää mielessä, että tämä aihe on hyvin monimutkainen. Näkemykset ovat siinä hyvinkin eriäviä ja intressejä on paljon. Täytyy muistaa Euroopan parlamentin ja myös kansallisten parlamenttien näkökulmat. Ei varmaankaan tule yllätyksenä, että Alankomaiden parlamentti seuraa hyvin likeltä tämän aiheen käsittelyä ja suhtautuu kriittisesti edelleenkin Euroopan syyttäjävirastoon. Haluaisin korostaa, että neuvosto tekee työtään hyvässä hengessä, yhteistyön hengessä ja tavoitteena on saada sellainen Euroopan syyttäjävirasto, joka mahdollistaa, mahdollistaa mahdollisimman monen jäsenvaltion mukanaolon. Puheenjohtajavaltio katsoo, että tämä on oleellisen tärkeää sekä uskottavuuden että tehokkuuden kannalta tulevassa syyttäjävirastossa. Näin saamme vahvan ja tehokkaan toiminnan aikaiseksi petoksia vastaan. Ja tässä Euroopan syyttäjävirastolla tulee olla keskeinen rooli. Vakuutan teille, että neuvosto on tarkkaan tutkinut Euroopan parlamentin päätöslauselmat. Suositukset olemme huomioineet tarkkaan neuvotteluissamme. Varmaankin nyt teillä on jo selkeä käsitys, mikä tilanne tällä hetkellä on. Loppuun haluan vielä todeta, että mielelläni osallistun tähän tämänpäiväiseen kuulemistilaisuuteen. Kiitos. Thank you very much. And we now... Kiitos. Nyt avaamme osan yksi. Euroopan syyttäjän virasto ja miten se voi tehokkaasti puuttua unionin petoksiin. Ensinnäkin tervetuloa Ingeborg Gressle. Hän on talousarvon valvontavaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä, kymmenisen minuuttia. Paljon kiitoksia minä todellakin kiitän teitä siitä, että tätä tärkeää asiaa nyt on lähdetty käsittelemään, sillä minä uskon, että asian käsittely johtaa hyvin tuloksiin, joten alkuun onnittelisin puheenjohtajavaltiota Alankomaita siitä, että te todellakin hartiavoimin pyritte käsittelemään tätä asiaa, muuten emme pääsisi eteenpäin. Joten olemmekin aika lailla luottavaisia, varsinkin kun sanoitte itse, että haluatte saattaa Slovakian peikauden aikana neuvottelut päätöksen. Se on hieno uutinen meille kaikille, sillä vuosien ajan olemme jo odottaneet tätä päätöstä ja me jatkuvasti mietimme, että kuka seuraavana puheenjohtajavaltiona asiaa käsittelee. Tämä oli ratkaisevan tärkeä tieto, joten olkaa varma, että kontvaliokunta teitä kyllä tukee. Tämä asia on jaettu siis kahteen osaan kollega Lopes Aguilar ja edustaja Sippela olivat tässä mukana ja olen iloinen, että molemmat valiokunnat tekevät tiivistä yhteistyötä, sillä ne liittyvät toisiinsa. EPPO-asetus ja direktiivi EUn taloudellisiin etuihin kohdistujen rikosten vastainen taistelu, eli PIF-direktiivi liittyvät toisiinsa. Eli näiden kahden tekstin linkitys löytyy neuvoston tekstin artiklasta 17. Siellä nimittäin sanotaan, että nämä molemmat tekstit liittyvät toisiinsa. Ja olen iloinen siitä, että nämä kaksi asiaa pidetään erossa toisissaan. Kaikki neuvoston päinvastaiset toimet karjuutuivat. Tämä on tärkeä asia, sillä Biffin osalta meillä on myötämääräämisoikeus ja EPPOssa meitä tuskin edes kuullaankaan koko prosessin aikana. Joten esittely PIF direktiivin esittelijän näkökulmasta katsottuna olenkin tyytyväinen, että nämä aset pidetään erillään. Eli ettei EPPOssa lähdetä sen kummemmin päättämään mistään aineellisista toimivaltakysymyksistä. Eli jos katsotaan, mitä Eppon tiimoilta on sanottu, niin me olemme oikeastaan sanottuun tyytyväisiä. Mutta tietenkin eurooppalainen sytävirasto voisi olla tehokkaampi, jos olisi käytetty komission ehdotusta, koska se oli eurooppalaisempi ja järkiperäisempi, ainakin verrattuna tähän hankalan neuvottelun kautta syntyneeseen neuvoston ehdotukseen. Meidän on varmistettava, että jäsenvaltiot jatkavat toimiaan, eivätkä seiso tumput suorina heti, kun eurooppalaista rahaa on tarjolla. Ainakin kun valiokunta yrittää tehdä kaikkensa, jotta jäsenvaltiot ovat tässä ponnekkaasti mukana. Me olemme kuitenkin huolissamme siitä, että EPPO-toimivaltuuksista puhuttaessa tilanne on aika lailla hankala, varsinkin jos katsotaan ehdotettua tekstiä sen artikloja 17, 18, 20-22a, erityisesti 20.3b sanotaan, että Eppo ei ole vastuullinen toimija, mikäli toiselle uhrille syntyvä vahinko on yhtä suuri tai suurempi kuin yhteisön talousarvioon kohdistunut vahinko. Ja tästäpä syystä tämä tarkoittaisi sitä, että Eppola ei olisi toimivaltuuksia silloin, kun kyse on sellaisista hankkeista, joissa EUn yhteisrahoitusosuus on 50 prosenttia tai vähempi, tai jos kyse on salakuljetustapauksista, koska tullit ovat yleensä pienemmät kuin kansalliset verot, ja jos kyse on arvonlisäverotapauksista. Ja sitten erittäin tärkeänä asiana pidän juuri artiklaa 11, tämä kansallinen linkki, sillä ei voi olla tilanne sellainen, että syyttäjät käsittelevät omaa maata koskevia juttuja. Tämä saattaa johtaa epätasapainoiseen tehtävään jakoon, joten siksipä pitäisikin olla erittäin tärkeänä mahdollisuutena juuri se, että syyttäjät voisivat pääsyyttäjää pyytämällä siirrättää tiettyjen juttujen käsittelyn jollekin toiselle kollegalle. No mitä tulee sitten tämänhetkiseen PIF-direktiivin tilanteeseen? Me olemme tietenkin yrittäneet edesauttaa asian käsittelyyn, mutta nyt oikeastaan kiistakapulana on vain ainoastaan arvonlisäverokysymys. Jäsenvaltiot ovat aika lailla haluttomia saamaan jotain aikaiseksi. Tärkeimpinä asioina pidän direktiivin osalta juuri määritelmää Euroopan unionin taloudellisista eduista, valtion tukia, julkiset hankinnat, rahanpesu, varojen väärinkäyttö, aktiivinen ja passiivinen korruptio sekä virkamiehet ja toimien haltijat. Toinen asia liittyy taas seuraamuksiin ja vanhenemisaikoihin sekä kynnysarvoihin, jotka ylitettyään määräyksiä aletaan soveltaa. Mitä tulee sitten näihin seuraamuksiin, vanhemmisaikoihin ja mm, kynnysarvoihin, niin Tällä hetkellä ongelmana on, kuten sanoin, arvonlisäverokysymys. Sitä käytettäisiin silloin, jos vähintään kaksi maata on joutunut kokemaan tappioita tai jos vahingon suuruus on vähintään 100 000 euroa tai jos tämä tapaus koskettaa EU-virkamiehiä tai jäsenvaltioita. Mutta tällä hetkellä jäs- neuvosto ei halua laisinkaan ottaa arvonlisäveroa tähän mukaan. Ja jos katsotaan sitten opt-out-mahdollisuuksia PIF-direktiiviä, niin me näemme jo, että ongelmia on kyllä edessä. Erityisesti talousarvion valvontavaliokunnan näkökulmasta katsottuna ongelmana on juuri tämä hajaantuneisuus monellakin rintamalla. Liipevaliokuntakin hyväksyi sen, että oikeusperusta muuttui 325 83 artiklaksi. Se tarkoittaa taas sitä, että oikeudellinen yhteistyö artikla on nyt käytössä. Jos olisimme käyttäneet 325, niin silloin tämä sovel- tätä sovellettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin, mutta valitettavasti nyt tilanne on sellainen, että kaksi, meillä on kaksi oikeusperustaa, eli 25 jäsenvaltiota soveltaa uutta PIF-direktiiviä ja sitten loput taas vuoden 1995 direktiiviä. Ja mielestäni tämä on veromaksajan näkökulmasta katsottuna aika lailla onneton lähestymistapa. Eli uutta PIF-direktiiviä sovellettaisiin 25 jäsenvaltion osalta ja kolmen jäsenvaltion osalta vanhaa yleissopimusta. Ja mitä tulee EPPOon, niin ongelmana on juuri se, että jotkut jäsenvaltiot eivät tule tähän osallistumaan laisinkaan, ja se taas lisää tätä tilkkutäkki-ominaisuutta tässä tilanteessa. Tämä tarkoittaa käytännössä myöskin jo nyt nähtävissä olevaa sirpaloitumista suhteessa toimielimiin. Ja sitten herää kysymys, että miten Olaf tulee sisäisesti toimimaan, sillä nyt unionin taloudellista suojista puhuttaessa sovellettaisiin kahta erilaista oikeusperiaatetta ja miten Olaf toimii rajat ylittävissä tapauksissa, jos esimerkiksi brittiit tai muut ovat yhtenä osapuolena ja sitten toisaalta taas Belgia, joka soveltaa uutta BIF-direktiiviä. Eli miten Olaf toimii tässä tapauksessa. Eli jos EPPOa käytetään ja toisessa jäsenvaltiossa taas sitä ei käytetä. Ja erityisesti rajat ylittävät tapaukset aiheuttavat suuria ongelmia. Ja sitten vielä herää kysymys, että miten tämä vaikuttaa henkilöstökysymykseen. Eli työmaata kyllä riittää näitä asioita setvittäessä. Mutta jotta tämä ei olisi liian negatiivisluonteinen viesti, niin mitä tulee Eppon ja Olafin väliseen yhteistyöhön, niin maaliskuussa hyväksytty teksti 57a-artiklaan liittyen on erittäin hyvä. Erityisesti se, että Olaf on edelleenkin oikeutettu aloittamaan tutkintatoimia, mikäli Eppo ei halua ryhtyä tai kykene aloittamaan näitä tutkintatoimia. Ja kun Olaf-asetusta lähdetään korjaamaan, niin meidän täytyy pohtia näitä kysymyksiä uudemman kerran. Eli muun muassa sitäkin kysymystä, että mitä tehdään silloin, kun tarvitaan tukea Olafin tutkimuksissa. Tämä riko päät, tuomio, se tietenkin on ihan hyvä tässä yhteydessä, joten kyllä olen luottavainen näiden jatkoneuvotteluiden suhteen, mutta toivoisin, että neuvosto huomioisi sen, mistä olemme jo tähän mennessä sopineet Alvin osalta. Sillä jos pakettia lähdetään avaamaan, niin koko paketti on avattu ja silloin lähdemme taas lähtöviivalta. Eppo, Olaf, Eurojust, se on aika lailla hankala kolmiodraama, siihen liittyy aina ongelmia. Ja meidänkin tulisi paneutua tähän ongelmalliseen asetelmaan, sillä resurssejakin voi mennä hukkaan, jos töitä ei järjestetä kunnolla. Mutta olen kuitenkin aika lailla luottavainen sen suhteen, että pikem, mitä pikimmiten saataisiin tulos aikaiseksi, ainakin kontvaliokunta on luottavainen, mutta nyt kaivataan kyllä ponnisteluja neuvoston puolelta. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Uh, Kiitos. Varmasti joihinkin LIBE-valiokunnan kannalta tärkeisiin kysymyksiin saamme vastauksia Silvia Ivan Kaufmanin puheenvuorosta. Hän käyttää puheenvuoron Lopes Aquilarin sijaisena. hän oli Liben yhteisesittelijä tässä BIF-direktiivissä. Silvia Ivon on ollut pitkään mukana aiheen käsittelyssä. Silvia Ivon, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Claude. Kiitoksia kovasti, Claude. Kiitos puheenjohtaja. PIF-direktiivin toinen esittelijä Aguilar Lopes Aguilar ei valitettavasti tähän pääse paikalle, joten sanon nyt muutaman asian PIF-direktiivistä ja erityisesti siitä, mikä meidän poliittisen ryhmämme kanta tässä asiassa on. jäsenvaltioilta ja EUlta jää miljardeja euroja saamatta arvonlisäverona. Ja tässä järjestäytynyt rikollisuus on pääsy. Ja kuten Kresle sanoi, meillä on valtioiden välisiä sopimuksia, joilla suojellaan EUta taloudellisten etujen vastaisilta rikoksilta. Sopimus on vuodelta 1995 ja meillä on edelleen kuitenkin erilaisia petoksen, rahanpesun, korruption vastaisia säännöksiä sekä hyvin toisistaan eroavia rangaistuksia. Ja lisäksi Euroopan unionissa on heikkouksia valvontajärjestelmässä. Tietoa ei vaihdeta rajojen ylitse riittävästi, eikä myöskään tehdä kylliksi yhteistyötä veroviranomaisten välillä. Rehelliset veronmaksajat joutuvat kantamaan tästä vastuun. Me kaikki yhdessä kannamme nämä kustannukset ja siksi meistä ei ole ymmärrettävää, että neuvottelut PIF-rikosten osalta ovat jäissä ja näin on ollut jo yli vuoden. Tämä ei todellakaan aja kansalaisten etuja, sellaisten kansalaisten, jotka ahkerasti työskentelevät ja odottavat oikeutetusti sitä, että EU toimii yleisen edun mukaisesti. Trilogi tässä asiassa on kestänyt jo kaksi vuotta ja haluaisin tässä kuulemisessa nyt tuoda esille joitakin meidän poliittiselle ryhmällemme tärkeitä kysymyksiä. Meille alusta lähtien ensisijaista oli se, että saamme rikosoikeudessa kysymyksissä ja PIF-rikoksissa Euroopan laajuisia sääntöjä käyttöön. Näiden sääntöjen on oltava voimakkaita, selkeitä ja mahdollisimman pitkälle yhtenäistettyjä. Haluaisin korostaa sitä, että ensinnäkin PIF-direktiivi ja EPPO liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa. Me haluamme Euroopan syyteen mutta tämä edellyttää sitä, että ensin luodaan perusteet sen toimivaltuuksille. Ja on määriteltävä ne rikokset, joiden syytetoiminnasta ja tutkinnasta syytävirasto olisi vastuussa. Haluan selkeästi todeta, että PIF-direktiivistä päättäminen on ennakkoehto sille, että voidaan mahdollisesti sopia Euroopan syyttäjän virastosta. Toiseksi SD-ryhmä on aina puhunut sen puolesta, että ALV olisi mukana muodostamassa EUn talousarviota. Tästä Greslekin jo puhui. Tämä on ollut keskeinen asia meille ja on tätä jatkossakin. ei pelkästään kun taistellaan pifrikoksia vastaan, vaan yleisesti EUn puitteissa. Meillä on ollut 8. syyskuuta viime vuonna niin kutsuttu tarikko-tuomio, jossa todettiin, että arvonlisävero ja EUn taloudellisten ja toimivasten vastaiset rikokset linkittyvät tiivisti yhteen. Ja olisi tärkeää, että EPPO saisi syytetoimintamahdollisuuden ja toimintamahdollisuuden näissä kysymyksissä. Ja tarikkotuomiossa on outoa, että jäsenvaltiot eivät ole olleet asiassa kyllin joustavia. Kolmanneksi, PIF direktiivissä pitäisi olla tietyille rikoksille vähim, sitovia vähimmäisrangaistuksia. Tätä komissio on ehdottanut ja parlamentti omassa mietinnössään tuki komission lähestymistapaa. Tällaisia vähimmäisrangaistuksia on olemassa jo esimerkiksi ihmiskaupan vastaisessa direktiivissä ja sitovat vähimmäisrangaistukset ovat välttämättömiä, muuten harmonisointia ei saada aikaan. Hyvät naiset ja herrat, tässä olivat kolme tärkeintä asiaa meille. Ja meistä meidän tulisi todella pontevasti kitkeä järjestäytyntä rikollisuutta, erityisesti pureutua niin kutsuttuihin arvonlisäverokaruselleihin. Ja voin todeta vielä, että herra Lopes Aguilar mm, tulee tiivisti käsittelemään asiaa myös jatkossa. Kiitos Silvia. Nyt kuuntelemme Alankomaita puheenjohtajavaltiona. Sieltä meillä on Nikolas Franssen, joka on työryhmän puheenjohtajana EPPO-asetuksen osalta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Alanko meille osallistua tähän kuulemistilaisuuteen? Sanoisin muutaman sanan syyttäjäviraston toimivaltuuksesta nykyisenä puheenjohtajana. 47 päivää taitaa olla vielä jäljellä mandaattiamme tässä työryhmässä. Eli alkuun täytyy korostaa, että Puheenjohtajavaltio on käsitellyt aika lailla monia kysymyksiä tammikuusta lähtien, mutta ei juuri näitä artikloita, joissa toimivaltuudet EPPON osalta määritellään. Näin ollen nykyinen EPPO-teksti, joka käsittelee sen toimivaltuuksia ja jotka löytyvät asiakirjasta Luxemburgin kauden lopulta 15100 kautta 15 asiakirjasta tässä kyse on jaetusta toimivaltuudesta Euroopan syyttäjänviraston ja toisaalta kansallisten syyttäjäviranomaisten kesken. Ajatus pohjautuu käytännönläheisille argumenteille. Olisi työlästä ja liikaa aikaa vievää, jos kaikki toimisivat paikallisen syyttäjän kautta ja sitten ne asiat siirrettäisiin EPOn käsiteltäväksi. tarkoitus kuitenkin olisi käsitellä tapaukset nopeasti ja tehokkaasti. Alusta, tutkimuksen alusta lähtien on vaikea tietää, onko tapaus luonteeltaan tällainen unionin taloudellisiin etuihin kohdistuva petos, onko se puhtaasti ALV-petos vai mikä rikosnimike on kyseessä. Tämä tulee määriteltäväksi myöhemmässä vaiheessa. Näin ollen olisi eh, ei niinkään järkevää siirtää tapaus esimerkiksi alusta lähtien Eppon käsiteltäväksi pienempien rikosten tapauksessa nimenomaan tämä tulee pohdittavaksi. Voi olla, että olisi tuhansia tapauksia, vaikkapa pienten alkoholimäärien salakuljetustapauksia. Joka vuosi vodkapulloja kuljetettaisiin sieltä valko Puolalle, rajan yli, Puolaan rajan ylitse. Tällainen tapaus voisi olla tästä esimerkkinä. Jokainen tapaus mahdollisesti muodostaisi tällaisen PIF-petoksen. jos kaikki nämä tapaukset siirrettäisiin Euroopan syyttäjäviraston käsiteltäväksi, niin se olisi varsin tehotonta. Tämä voisi johtaa myös hyvin pitkällisiin ja kalliisiin käsittelyihin. Kaikki nämä argumentit tukevat sitä, että meillä olisi jaettu toimivaltuus. Toimivalta jaettaisiin toisaalta EPPON ja toisaalta kansallisten viranomaisten kesken. Euroopan syyttäjävirasto kuitenkin säilyttäisi prioriteetti toimivaltuudet näissä PIF-rikoksissa. EPOlle tiedotetaan kaikista jäsenvaltioiden PIF-rikoksista ja näin sitten voidaan kääntyä kansallisen syytteviranomaisen puoleen tarvittaessa taikka ei. Artiklassa 20 mainitaan poikkeuksia tälle epon oikeutukselle. Aivan erityisesti tapaukset, joissa kyse on vahingosta – Euroopan unionin taloudellisia etuja kohtaan. Silloin kun kyse on alle 10 000 euron summasta, niin silloin nämä tapaukset käsitellään kansallisesti, periaatteellisesti. Jollei sitten ole vaikutuksia EU-hun taikka epäilyt olisivat EUn virkamiehiä. Epolla on aina, Epolla on aina oikeus ottaa kaikki merkittävät PIF-tapaukset käsiteltäväkseen. Tätä ei tule unohtaa. Puheenjohtajavaltio on vakuuttunut, että tämä ratkaisu takaa tasapainoisen, tehokkaan toimivaltajärjestelmän. Syyttäjävirasto, Euroopan syyttäjävirasto säilyttää yleisvalvonnan kaikista äh, BIF-tapauksista, mutta samanaikaisesti keskittyy kaikista vakavimpiin tapauksiin. Näin jäsenvaltiotkin voivat valita, käsittelevätkö ne PIF-tapauksia toisella tavalla, silloin kun se olisi tällä toisella tavalla tehokkaampaa, esimerkiksi toteuttaen hallinnollisia seuraamuksia. Kun ajattelemme Euroopan syyttäjän viraston toimivaltuuksia, aivan niin kuin edustaja Kresli jo mainitsi, artikla 17 määrittelee, että PIF-direktiivi, sitten kun se on hyväksytty ja kun sitä täytäntöön pannaan, määrittelee Euroopan syyttäjäviraston toimivaltuudet. Toisin sanottuna Euroopan syyttäjävirasto on toimivaltainen silloin, kun kyse on rikosoikeudellisista toimista, rikoksista, jotka kohdistuvat Euroopan unionin taloudellisia etuja vastaan. Silloin, kun kyse on unionin petoksesta, kun niitä on tehty rikollisjärjestön toimesta. Näin ollen sellaiset rikokset, jotka ovat asian tiiviissä kytköksessä, niin ikään voidaan ottaa tutkittavaksi. Ja EPPO on näistä toimivaltainen. Tämä löytyy artiklasta 20 kohdasta 3. Jollei maksimirangaistus PIF-petoksesta ole vähemmän tiukka kuin sanktiot näistä litennäisrikoksista jollei sitten tämä liitännäistoimi ole ollut oleellinen PIF-rikoksen toteuttamisessa. Taikka sitten, kun kyse on vahingosta EUn taloudellisille eduille, eikä tämä vahinko ylitä muiden uhrien kokemaa vahinkoa. Tässä täytyy muistaa ALV-tapaukset. On tärkeää panna merkille, että silloin kun on erimielisyyttä toisaalta EPPON ja toisaalta kansallisten viranomaisten kesken, niin kansalliset viranomaiset omaavat tässä viimeisen sananvallan. Keskeinen kysymys siitä, ovatko ALV-petokset mukana PIF-direktiivissä vaikka eivät, ja vastauksena Greslen kysymykseen, tätä kysymystä ei ole vielä päätetty. Alankomaat puheenjohtajavaltiona on järjestänyt kolme teknistä kokousta aiheesta, jotta saataisiin selville, onko ratkaisua näkyvissä. Välitämme ministerineuvostolle kesäkuussa tiedot näistä teknisistä kokouksista. Tarkoitus on päästä sopimukseen siitä perustasta, jonka pohjalta voidaan käynnistää neuvottelut uudemman kerran parlamentin kanssa. Ja sitten pieni varoituksen sana. Täytyy todeta, että on käynyt selväksi, että edelleenkin on merkittävää vastustusta monien jäsenvaltioiden taholta sille, että ALV-petokset otettaisiin tähän mukaan. Korostaisin kenties tässä yhteydessä, että nämä jäsenvaltiot eivät millään muotoa ole erimielisiä siitä, etteikö ALV-petoksia vastaan tulisi taistella. Ja taistella tiukasti. Ne ovat sitä mieltä, että on olemassa tehokkaampiakin keinoja taistella näitä pitoksia vastaan. Useimmiten niin, että yhdistetään hallinnollinen toiminta rikosoikeudelliseen sanktioon. Puheenjohtaja, haluan vielä kerran kiittää kaikkia takkaavaisuudesta. Kiitos. Ja nyt viimeisin puheenvuoro tässä ensimmäisessä osuudessa komission puheenvuoro. Sieltä meillä on edustajana Aleksandra Schröder. Hän on rikosoikeuden yksikön virkaa tekevä johtaja. Olkaa hyvä, kymmenisen minuuttia. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Oikein paljon kiitoksia siitä, että komissio saa viimeisen sanan tässä paneelissa. Yleensä me aloitamme aina, mutta nyt me voimme ikään kuin vetää langat yhteen mutta toisaalta taas monet asiat, jotka haluan, halusin sanoa, niin tulivat jo mainittua, joten vaikeaa tähän on tuoda enää mitään uutta. Haluaisin kuitenkin keskittyä tänään tähän aineelliseen EPVOn toimivaltaan. Ja voitte seurata esitystä niin myöskin näytöltä tiivistetyssä muodossa. Tänään on tullut jo mainittua, että onko meillä oma toimivalta vai jaettu oma valta. Eppo lähti omasta toimivallasta, mutta ehkäpä tässä pitäisi katsoa asiaa molemmilta kanteilta. Sanottakoon kuitenkin, että olen yhtä lailla huolissani kuin edustaja Gressle, sillä nykyinen teksti ei helpota elämää laisinkaan, vaikkakin asiaa on neuvostossa käsitelty pitkään ja neuvoston kanta on tietenkin myös komissiossa huomioitu. Mitä tulee aineelliseen toimivaltaan EPOn, e EPOn puolelta? No komissio on tietenkin sitä mieltä, että tässä täytyy lähteä liikkeelle PIF-direktiivistä. Eli meillä ei pitäisi olla minkäänlaista toi rikosluetteloa EPPO-asetuksessa tällainen dy, tällaisesta dynaamisesta viittauksesta johtuen. Minä haluaisin muistuttaa teitä, että keskustelimme jäsenvaltioiden kanssa ja pohdimme sitä, että olisiko parempi, että asia mainittaisiin EPPO-asetuksessa tai jopa siten, että PIF direktiivissä, mutta tämä olisi perustamissopimusten äh, vastainen tässä täytyy muistaa vaatimus, mutta meidän mielestämme ei ole mitään estetä sille, että direktiivissä määriteltäisiin EPPON toimivaltuudet suoraan. Edustaja Kaufman totesi, että me tarvitsemme eurooppalaiset PIF-rikoksia koskevat puitteet. Olen aivan täysin samaa mieltä kanssanne. Tähän komissiohan pyrki ehdotuksellaan jo neljä vuotta sitten Syynä on se, että me tarvitsemme uuden aikaisen lähestymistavan EUn taloudellisten etujen suojaamiseksi. Ja ihan lyhyesti muutama seikka tähän liittyen. Ensinnäkin seuraavaa. Paraikaa käsittelemme 21 vuoden ikäistä PIF-direktiiviä, eli se on päivittämisen tarpeessa – nyt täytyy huomioida Lissabonin vaatimukset. Me tarvitsemme selkeän rikosten määritelmän ja meidän täytyy katsella myöskin sitä, että miten rikokset ovat muuttuneet sitten BIF-direktiivin voimaan astumisen. Yhtä lailla tärkeänä on määritellä selkeästi, ketkä ovat julkisia viranomaisia tai virkamiehiä. Joskus BIF-rikokset ovat kansallisten laitosten edustajien tekemiä. Ja myöskin seuraamuksilla on keskeinen merkitys. Mainittakoon, että komission ehdotusta luettaessa selviää, että ensimmäistä kertaa yritetään ottaa käyttöön vähimmäissanktiot, mutta ehkä tämä oli liian aikainen se on kuitenkin valitettavaa, koska mielestämme se olisi ollut eräänlainen peloke. Ja vielä toi, kolmaskin asia direktiivistä löytyy äh, vanhemmisaikakysymyksiä. Tämäkin on uusi asia rikoslainsäädännössä. Tarkoituksena ei ole olla innovatiivinen, vaan syynä on se, että usein nämä rikokset muuttavat luodetaan, joten meidän täytyy sopeutua siihen hyvin nopeasti. Uh, tekstistä löytyy luettelo rikoksista, me käytämme yleissopimuksen määritelmää petoksesta, mutta lisäksi petoksellinen toimintamääritelmä on otettu huomioon. Eli tässä viitataan myöskin julkisen viranomaisen edustajan tekemään rikokseen ja korruption sekä rahan pesuun. Ne ovat siis petoksen rinnastettavia toimia. Nämä vaikuttavat kaikki unionin taloudellisiin etuihin, eli menoihin ja tuloihin. Eli me tarvitsemme kaiken kattavan kehyksen. En halua tässä sen kummemmin luennoida ALVstä, sillä asiaa on tullut mainittua jo useampankin otteeseen – iltapäivän aikana, mutta tärkeänä pidän kuitenkin sitä, että me muistamme sen, että komission mielestä vielä alvi rikosten pitäisi kuulua tähän toimintamalliin, sillä sitä kautta vaikutetaan unionin taloudellisiin etuihin. Komission kanta on vahvistettu neuvoston puolelta. Me olemme argumentoineet sekä juridisesti että poliittisesti vakuuttavalla tavalla, jonka mukaan alvi pitäisi huomioida direktiivissä. koska siihen liittyvät petokset vaikuttavat myöskin taloudellisiin etuihin. Loogista on myöskin se, että alvikysymykset hoidetaan PIF-direktiivissä. Ei mitään lopullista vastausta nyt ole tarjolla, mutta kysyisinkin, että miten tämä alvi asia hoidetaan PIF-direktiivissä? Pitäisikö se mainita yleisluonteisesti vai pitäisikö asia hoitaa pikemminkin siten, että direktiivissä viitataan vain vakaviin ALV-rikkomuksiin ja rikoksiin? Tässä vaiheessa en voi sanoa vielä mitään lopullista tähän liittyen, mutta meidän täytyy palata tähän asiaan kunhan kolmikanta neuvottelut taas jatkuvat. Eli meidän täytyy löytää hyvä lähestymistapa. Silloin kun puhumme vakavasta rikoksesta, niin mikä on vakava? Tiesikö luoda joku kynnysarvo? Mistä lähdetään liikkeelle tätä kynnysarvoa määriteltäessä? Ja näin pääsenkin jo tähän viimeisimpään kysymykseen, eli alvipetoksiin. miten alvipetokset ja PIF-direktiivi pitäisi linkittää toisiinsa. Kysyisinkin teiltä yhtäältä, että pitäisikö direktiivin soveltamisalan ja EPON ALV-petostoimivaltuuksien välille vetää rajaa. Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että tässä pitäisi olla ö, rinnakkainen lähestymistapa mutta ehkäpä tästä lainsäätäjienkin pitäisi vielä keskustella. Mielestäni vähemmän hyvä lähestymistapa olisi se, että me käyttäisimme rajat ylittävää kriteeriä PIF-direktiivissä, sillä mehän puhumme aineellisesta toimivaltuudesta – Ja ehkäpä vaihtoehtona myöskin olisi se, että pitäisikö EPPON vastata ainoastaan tietyn tyyppisten alvirikosten käsittelystä, joka, jotka taas liittyvät muutamiin yksittäisiin jäsenvaltioihin. Halusin kertoa teille, mitkä ovat meidän prioriteettimme ja minkälaisia kompromisseja tässä on tarjolla varmistain kuitenkin, että lopullinen teksti tarjoaa todellista lisäarvoa sekä PIF-direktiivin että EPO-asetuksen osalta. Siinäpä kaikki. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos tiivistä puheenvuorosta olen aina tiukkasanainen komission suuntaan. Ei, ei kyllä ole tarkoitus, mutta kiitos teille kaikille nyt, että puhutte näin tiiviisti ja saamme mahdollisuuden esittää myös kysymyksiä. No niin, tyhjä kangas, aika epätavallista. Eh, kenties kontvaliokunta tässä jonkinlaisen lumouksen tuo mukanaan. Noituu ihmiset hiljaisiksi. Nämä alustukset taisivat olla hyvin äh, sisältörikkaita. Kiitos Barbara, kun pelastat meidät. Do it only for you, Claude. <laughs> Vain sinun vuoksesi, Claude. Haluaisin kysyä, eikö tässä nyt ole jonkinlaista takapakea tai vesittämistä tämän hankkeen kohdalla, joka 86 artiklan osalta oli erittäin kunnianhimoinen, erityisesti neljä alakohdan osalta. Siis tässä katsottiin toimivaltaa rajat ylittävissä rikoksissa. Tässä mennään taaksepäin, mutta parlamentilla ei valitettavasti ole juurikaan toimivaltaa. Voimme vain esittää näkemyksemme. Ja kysynkin, mikä tarkkaan ottaen on parlamentin rooli. Se, miksi nyt puhun tällaisesta takaisin päin menosta on, että kun aika tässä kuluu, ehdotus Euroopan syyttäjän virastosta äh, alkaa vaikuttaa entistä enemmän eurojustilta ei niinkään operatiiviselta taholta, vaan tällaiselta valvovalta ja koordinoivalta taholta, taholta joka valvoo kansallis, kansallisia syyteenviranomaisia. Voi olla, että erehdyn, mutta haluaisin teiltä nyt kuitenkin vahvistuksen tai epämisen tälle oletukselleni. Tässä ollaan luomassa kollegiota, joiden jäsenet ovat jäsenvaltioiden nimittämiä ja joiden, jonka val, toimivaltuudet ovat hyvin vähäiset. Tässä siirretään toimivaltuuksia entistä enemmän kansalliselle tasolle, siis sellaisia, jotka oli tarkoitettu alun perin EPPON toimivaltuuksiksi. Valvonnan kohteesta tuleekin valvoja No, tässä oikeastaan kaikki. Ja kysyisin, onko tässä analyysissä niin siitä, että tässä, tätä suurta hanketta nyt ollaan vesittämässä, niin onko tässä perää vai olenko väärässä? Kiitos. Thank you, and I'm going to take um, Birgit Sippel, please. Birgit Sippel, olkaa hyvä. Uh, ja, vielen Kiitoksia, Claude. Jatkaisin siitä, mitä kollega tässä sanoi. Ja puhuisin asiasta, jonka neuvostokin otti esiin, eli että toivottavasti mahdollisimman monet jäsenvaltiot osallistuvat hankkeeseen. Ja toivottavasti, jos tämä väline ja siihen liittyvät kustannukset tuntuvat, että mahdollisimman monet lähtevät mukaan. Olen hieman eri mieltä Kreslen kanssa. Tässä ongelmana ei ole se, että Libe on muuttanut oikeus perustaa, vaan se, että tässä annetaan mahdollisuus jättäytyä ulkopuolelle. Minusta tällainen mahdollisuus pitäisi poistaa. No, riippumaton sitten siihen kysymykseen, lähtevätkö kaikki mukaan hankkeeseen. Täytyy katsoa toimivalta kysymykseen. Jos Euroopan syyteenvirasto on sitä mieltä, että tutkintatoimiin on syytä, minkälaisia toimintamahdollisuuksia sillä nyt sitten on? Pitääkö EPPON kääntyä kansallisten viranomaisten puoleen, anella toimia ja on varsin että kaikki valuu sitten hiekan. Tässäkin ollaan vaarassa hukata ja tuhlata määrärahoja. Ja lähestulkoon aina on sama kysymys. Eli kun mukana on useita jäsenvaltioita, niin täytyy pohtia, mitä kriteereitä käytetään ja mikä tuomioistuin asian sitten hoitaa, jos EPO oli ensin toimivaltainen niin, että voidaan välttyä oikeuspaikka keinottelulta. Thank you, Birgit. Um... Birgit. Barbara Matera, hän on Eppo, esittelijämme. Volevo rivolgere la mia domanda Kiitos. Esittäisin kysymykseni herra Fransenille ja kysyisin, onko neuvosto teknisellä tasolla pohtinut sitä mahdollisuutta, että EPPO otettaisiin käyttöön jo ennen kuin PIF-direktiivi hyväksytään? Ja jos näin käy, niin aiotaanko ottaa käyttöön siirtymäajan järjestely, kun odotetaan PIF-direktiivin lopullista hyväksymistä? Thank you very much. of course you will be... Kiitos. Tehän toimitte osuudessa kolme sitten johdattelijana. Nyt kukin puhuja vuorollaan voi vastata esitettyihin kysymyksiin ja voitte myös tarttua muiden kollegoiden esittämiin kommentoihin tahtonne mukaan. Varmasti olette kuulleet jotakin, johon haluatte puuttua. Kaikki puhujat saavat puheenvuoron vuorollaan ja voitte kommentoida jo kuultua. Lähdetään liikkeelle edustaja Gresslestä. Niin, minulla olisi kysymys kollegassa Röderille. Oikeusperusta on muutettu, niin herääkin kysymys, että onko komissio aikeissa ottaa asia tu- Luxemburgissa tuomioistuimen käsittelyyn. Mielestäni se voisi olla hyvä ratkaisumalli. Minä olen usein pitkä vihainen, varsinkin tämän asian tiimoilta, sillä oikeusperustan muutoksen myötähän juuri tällainen kaos on päässyt ylipäätään syntymään. Ja tällainen surkea organisaatio johtaa omalta osaltaan siihen, että valvontatoimenpiteet tulevat aiheuttamaan vuosien ajan sellaisia ongelmia, joihin kyllä brittilehdistä tulee tarjoamaan. Eli me aiheutamme vain ongelmia, emmekä saa aikaiseksi mitään ratkaisuja. Eli olemme aiheuttaneet sellaisen tilanteen, jossa oikeastaan koko tilanne on karannut niin sanotusti käsistä. Oikein paljon kiitoksia. Thank you, Mrs. Gressler. I can't comment on the British... Kiitos. En lähde nyt kommentoimaan brittilehdistöä ennen äh, kesäkuun 23. päivää. Varmasti Alessandra haluaa vastata tähän sitten, kun on teidän vuoronne. Silvia Ivon, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Mehän pian puhumme myös EPON ja Eurojustin välisestä suhteesta. Ja uskon, että tämä suhde on erittäin monimutkainen. Neuvoston ehdotuksessahan sanotaan, että jos EPPO tai jos ja kun Euroopan syyttäjävirasto on luotu, se sen on solmittava yhteistyösopimus Eurojustin kanssa, ja tällä tulee olemaan heti tietty rooli. Ja Spinelli täällä puhui takaisin päin menosta. En itse puhuisi ehkä siitä, mutta sanon kuitenkin, että komission alkuperäiset ehdotukset ovat monimutkaistuneet tässä huomattavasti. Ja kun näin näitä uusia EPPOon liittyviä tekstejä, olin aika peloissani. Yritin ymmärtää uusia rakenteita. Ja nykytilannekin on hankala. Eli jos haluamme, että tämä uusi elin todella voi toimia EUn taloudellisten etujen vastaisia rikoksia vastaan, silloin on todella katsottava näitä toimivalta kysymyksiä. Muuten voi käydä, niin kuin Spinelli sanoi, että voidaan todella mennä takapakkia, vesittää ehdotus. Ja tässä emme vastaa sitten poliittisesti menetetyistä veroeuroista. Tässä nyt kaikkien poliittisten tahojen on tehtävä tiivistä työtä, jotta saamme aikaan tehokkaita toimia. Kiitos herra Fransen. would... Kiitos puheenjohtaja. Vastaisin edustaja Materan esittämään kysymyksen. Alankomaathan on avoimuuden mestari. Voin vastata lyhyesti. Vastaus on ei. Neuvosto ei ole tästä aiheesta keskustellut. Oletus on aina ollut se, että Nämä kaksi aihetta ovat kytöksissä toisiinsa. Meidän täytyy nyt odottaa, että EPPO-neuvottelut valmistuvat ja katsotaan, onko sitten 25 jäsenvaltion kesken yksimielisyys. Katsotaan, miten pitkälle, miten pitkällä neuvottelut PIF-direktiivistä siinä vaiheessa ovat. Tässä lyhyt vastaus. And, uh, Miss Alexandra, sure. Ja sitten, olkaa hyvä Alexandra Schroeder. kiitoksia. Yritän vastata mahdollisimman lyhyesti kaikille. Kollega Spinelli, te keskus vaaditte, että EPO olisi riippumaton. No komissiolle tämä on yksi keskeisimmistä kysymyksistä, eli että taho voi toimia itsenäisesti ja riippumattomasti. Me tarvitsemme kuitenkin takeita tämän varmistamiseksi. Ensin nimittämismenettely liittyy tähän, eli ne, jotka toimivat keskustasolla, ne eivät saisi olla jäsenvaltioiden edustajia. Kyse ei ole eurojustista. Kyse on riippumattomasta syyttäjän virastosta. Heillä pitää olla mahdollisuus toimia riippumattomasti. Muitakin takeita tekstiin tulla laittamaan, kuten esimerkiksi jaostokohtainen päätöksentekoprosessi. Mielestäni tämä tarjoaa hyvän eurooppalaisen lisäarvon, mutta olet aivan oikeassa Tämä on meille keskeinen kysymys, eli meidän on varmistettava se, että EPPO on todella riippumaton syyttäjälaitos. Edustaja Sibbel, niin kysyitte, pitääkö EPPON saada jäsenvaltiolta näitä juttuja? No, niin pitkällä emme vielä ole, mutta me tulemme ottamaan käyttöön erinäisiä mekanismeja, skenaarioita jo on olemassa. Jäsenvaltioiden pitää ilmoittaa EPOlle, että jokin juttu on pantu vireille. Mutta jos asetuksessa on selkeät määräykset siitä, kuka tekee ja mitä, niin kuten Nikola sanoi, tämä esitetty lähestymistapa on jo hyvä askel oikeaan suuntaan. Ja sitten tämä toinen kysymyksenne ja se, että ei lähdetä valitsemaan suotuisinta tuomioistuinta, niin silloin meillä pitää olla selkeät kriteerit sen suhteen, mikä tuomioistuin vastaa mistäkin jutusta. Ja kollega Greslen kysymys oikeusperustaan liittyen. No, PIF-direktiivi pitäisi ensin saada ylipäätään hyväksyttyä. Se olisi hieno asia. Ja sitten taas pohditaan seikkaperäisemmin komissiossa, pitäisikö tuomioistuin tähän jotenkin linkittää. Vastausta en voi tällään vielä tarjota, mutta sen verran voin kertoa teille, että 325 on valittu oikeusperusta artiklaksi ei siitä syystä, että haluaisimme kaikki jäsenvaltiot tähän mukaan, vaan meillä on olemassa EUn taloudellisiin suojaan liittyvä artikla perustamissopimuksessa ja sitten meillä on olemassa myöskin rikosoikeuteen liittyvä artikla, joten tämä oli ihan looginen päätös. No ja loput jää sitten nähtäväksi. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kiitoksia. Uh, Kiitos tiiviistä sisältörikkaista vastauksista kaikille panelisteille. Ja nyt voin antaa puheenjohtajan tehtävät Axel Fossille. hän on Eurojust-asetuksen esittelijämme. Axel, voit tulla tänne korokkeelle yhdessä panelistien kanssa. Meillä Michele Konings ja Giovanni Kessler seuraavan panelistin osallistujamme vieraamme. Olkaa hyvä. So, ich darf Sie alle recht No niin, tervetuloa, tervehdin teitä kaikkia ja tervetuloa siis tähän toiseen kuulemisemme osioon. Erityisen lämpimästi toivotan tervetulleeksi panelisti Michel Koniksen. Hän on Eurojustin johtaja. Tervetuloa. Ja Giovanni Kesslerin, Olafin pääjohtajan. Tervetuloa teillekin. Nyt sitten välittömästi siirrymme käsittelemään Eurojustiin liittyviä ongelmia, siihen liittyvää raportointiin liittyviä ongelmia. Tilanne on hankala, on hankala äh, nähdä, miten Eurojustista kehittyisi EPPO. Vaikuttaa siltä, että tässä syntyy 12 riippumatonta elintä siinä muodossa, nyt tätä tällä hetkellä on muotoiltu. Tässä on siis kolme artiklan kolme kohdan EPPO-asetuksesta ja toisaalta 57.6 artiklan perustumisopimuksesta välisen suhteen jännitteestä. Ja näyttää todella siltä, että tässä nämä elimet toimivat pikemminkin rinnakkain kuin keskenään. Ja tähän liittyy myös uusia tehtäviä, eli se, että tuettaisiin Euroopan syyttäjävirastoa. Tähän mennessä tämän ovat hoitaneet jäsenvaltiot. Nyt sitten pyytäisin Michelle Conningsia pitämään oman alustuksensa. Thanks a lot, uh, Mr. Uh, Kiitos puheenjohtaja siitä, että saamme mahdollisuuden korostaa tulevan Eurojust-asetuksen merkitystä ja sitä, miten tärkeää on viedä muita asetuksia hyvässä aikataulussa eteenpäin. Elämme tärkeitä aikoja. Eurojustin tulevaisuus on meille totta kai hyvin tärkeä aihe. Esittäisin muutamia alustavia kommentteja. Me olemme tehneet kovasti työtä jäsenvaltioiden kanssa niiden hyödyksi ja olemme voineet operationaalista työtä viedä eteenpäin, myös politiikkatyötä välillisesti. Olemme rakentaneet verkostoja eri teemojen ympärille ottaen huomioon nykyisen turvallisuusympäristön. Olemme myös saaneet luottamusta synnytetyksi. Meillä on entistä enemmän tapauksia. Me tarvitsemme koordinointia, koordinointikeskuksia, yhteisiä tutkimustiimejä. Tämä osoittaa sitä luottamusta, jota eurojustia kohtaan tunnetaan. Meillä on lähestulkoon 30 erilaista oikeusjärjestelmää. Ei ole ollut minkäänlaista harmonisointia ja silti olemme päässeet tähän koordinointi eh, nopeuttamistilanteeseen oikeudellisessa yhteistyössä. Haluan kiittää myös Euroopan parlamenttia ja muita toimielimiä eh, hyvästä työstä Europol-asetuksen ja muiden asetusten suhteen. Kyse on poliisirastosta ja senkin työllä on merkitystä Eurojust-asetuksen kannalta. Jos voitte käsitellä terrorismia, maahanmuuttoa, äh, siihen liittyviä kysymyksiä pelkästään poliisityön näkökulmasta ja pitäisitte tästä Eurojustin ulkona, niin äh, sitten oikeastaan käsittelette vain yhtä osa-aluetta, mutta menestystä tällä ei vielä taata. Totta kai haluan korostaa hyvin selkeän yhteyden merkitystä, joka on Eurojustin ja Eppon välillä. Me olemme tehneet paljon työtä ja olipa asetus sitten minkälainen tahansa, niin sen täytyy olla sellainen, että se mahdollistaa yhteistyön tehostamisen. Mitä sitten tapahtuukin, niin kaikki täytyy toteuttaa johdonmukaisesti, yhteen sopivalla tavalla, joka ei johda ristiriitaisuuksiin. Tämä alustavana kommenttina. Seuraavalta kalvolta näette, että arvostamme komission tekemää työtä ja myös neuvoston tekemää työtä. Periaatteessa olemme sitä mieltä, että neuvoston yleinen lähestymistapa maaliskuulta 2015 on tervetullut. Neuvosto on kuunnellut tarkkaan niitä huolia ja näkökulmia, joita Eurojust on esittänyt periaatteessa pidämme tervetulleina neuvoston esittämiä muutoksia. Vielä tarvitaan hieman viimeistelyä, hienosäätöä. Ja jos näihin kohtiin ei, kohdita, ko, ei, ei puututa, niin menetämme hyvän tilaisuuden tehostaa toimintaamme. Haluaisin korostaa Eurojustin toimivaltuuksien tärkeyttä. Nyt toimivaltuudet eh, kutistuisivat verrattuna nykytilanteeseen. Neuvoston yleisessä lähestymistavassa on käsitelty tätä kohtaa niin, että artiklaan kolme on lisätty eh, lisäkohta ja Eurojustin toimivaltuudet määriteltäisiin tätä kautta uudelleen niin, että eh, toimivaltuus olisi muissa kuin luetelluissa rikoksissa Eurojustilla. Me tarvitsemme joustavuutta on uuden tyyppistä rikollisuutta, uusia rikollisuuden muotoja, ja kun otamme huomioon rikollisuuden moninaisuuden, niin meidän tulisi voida toimia eturintamassa. Meidän on oltava joustavia ja totta kai tähän suuntaan menevät ehdotukset ovat tervetulleita. Meillä on niin sanotut PIF-rikokset, joista EPPO olisi toimivaltainen ja sitten on tämän ulkopuolelle jääviä rikoksia artikla kolmen ehdotus komissiosta ei ole eh, linjassa muiden ehdotusten kanssa. Meillä on liite yksi, jossa on luettelo näistä rikoksista ja lista sisältää PIF-rikokset. Jos komission versiota katsoo, niin siellä todetaan, että PIF rikokset ovat EPPON eksklusiivista äh, toimivaltaa. On siis tarve selkeytykselle toisaalta artikla 3 ja toisaalta tämä liite 1. Toinen esimerkki neuvoston muutoksesta on se, että olemme saaneet äh, uuden kohdan artiklan kahdeksan, joka tekee selväksi sen, että jäsenvaltiot voivat antaa kansallisille viranomaisille lisävaltuuksia, joita tässä asetuksessa ei ole. Eli lisäjoustavuutta. Ja kun ajattelemme rakennetta Eurojustissa, yleisnäkemys ottaa huomioon meidän alustavat kommenttimme, näin olemme voimme olla tästä tyytyväisiä. No sitten Europolin ja Eurojustin välinen suhde. Komissio haluaa, että tiedonvaihdossa noudatetaan vastavuoroisuutta. Olemme tyytyväisiä niistä määräyksistä, joilla pyritään nopeaan, helppoon tiedonvaihtoon Eurojustin ja Europolin välillä. Nämä on nyt sisällytetty tekstiin ja sisällytetty myös molempiin asetuksiin. Me tiedämme, että tässä mm, yleisnäkemyksessä neuvostolta ei kuitenkaan noudateta vastavuoroisuutta. Sitä ei siis noudateta yhtäläisesti Europolin ja Eurojustiin. Asetuksissa on velvoite tiedottaa toista toimia. Tämä pätee pelkästään Eurojustiin tällä hetkellä, sen pitäisi päteä myös Europoliin tässä Eurojust-asetusluonnoksessa. Tiedonvaihto siis pitäisi pohjautua keskinäiseen vastavuoroisuuteen. 11. maaliskuuta olemme saaneet luvan sille, että Europol voi vastata myös rahoituskysymyksestä. Tämä voi olla kuitenkin syyttäjäviranomaisen kannalta epäselvää. Voi olla, että syntyy päällekkäisyyttä myös rahoituskysymyksissä. Europol on tätä arvioinut jo. Meidän tulisi määritellä yhteiset säännöt ja ehdot tällaisille hakemuksille. Meillä on Europol-asetuksessa säännöt ja Eurojust-asetusluonnoksessa säännöt, jotka menevät oikeaan suuntaan. Ne heijastelevat toinen toisiaan. Voimme tukea tätä lähestymistapaa ja toivomme, että se on mukana myös lopullisessa tekstissä. Kun määräyksiä linjataan, niin totta kai tarvitaan myös koordinointia. On toki hyvä, että on ehtoja ja mekanismeja käytössä, mutta koordinointi on erin tärkeää näiden viranomaisten välillä, niin että käytännön tasolla varmistetaan johdonmukaisuus. Git verkoston sihteeristössä on paljon asiantuntijuutta kaikista jäsenvaltioista, syyttäjän virastoista, tutkintatuomareilta. Ja se tekee eh, läheistä yhteistyötä myös Europolin kanssa. Tämä sihteeristö voisi olla hyvä paikka koordinointi työn eh, yksinkertaistamiseen. Näin saamme hyviä käytäntöjä ja hyviä kokemuksia käyttöömme. Ja sitten yhteys Eurojustin ja EPPON välillä. Eurojusti ja EPPO-yhteys totta kai on huoli. Haluaisin korostaa sitä, että täytyy nähdä, että nämä toimijat ovat molemmat riippumattomia, itsenäisiä viranomaisia, kokonaisuuksia. Haluaisimme korostaa sitä, miten tärkeää on, että Eurojust on vastuussa myös PIF-rikoksista. Europol-asetuksen mukaisesti siis Eurojust ja Europol ovat erillisiä, ne tekevät yhteistyötä keskenään ja ovat yhteyksissä keskenään hallinnollisesti ja johdon tasolla. Kuitenkin Artikla 86 täytyy tässä muistaa ja miten sitä tulkitaan. Täytyy olla selkeä, hyvin määritelty yhteys näiden toimijoiden välillä. Meillä on siis yhteys Eurojustin ja EPPON välillä. Yhteyden tulisi toimia hallinnollisella, operationaalisella ja johdon tasolla äh, selkeästi määritetyssä muodossa. Eurojustin ja EPPON välinen suhde totta kai sisältää sekä oikeuksia että velvollisuuksia molempien osalta. Molemmilla on keskinäisiä velvollisuuksia tiedottaa toinen toistaan tapauksista. Kyse on luottamuksesta ja kunnioituksesta ja myös oikeusvarmuudesta, johdonmukaisuudesta ja siitä, että vältetään vääriä tulkintoja, ristiriitaisia tulkintoja. Haluamme yhteensopivaa, emmekä ristiriitaista soveltamista näiden asetusten osalta. Niiden tulisi toimia yhteisessä linjassa mahdollisimman pitkälti. Eurojust tukee EPPON perustamista, koska kaikkien virastojen täytyy EU:ssa tehdä yhteistyötä säästökuurin aikana turvallisuusuhkien olosuhteissa. Me tarvitsemme yhteistyötä, yhteisiä ponnisteluja, joten me tuemme EPPON perustamista. Jos uusia tehtäviä Eurojustille annetaan, niin tämä vaatii uusia resursseja, aivan varmasti. On korostettava sitä, että Eurojust ei tue sellaisia järjestelyjä, jotka pienentäisivät Eurojustin toimintamahdollisuuksia ja tukea kansallisille viranomaisille. Me olemme valmiita osallistumaan, mutta emme halua sellaista ratkaisua, joka aiheuttaa haittaa niille tukipalveluille, joita voimme tarjota, erityisesti näin kriisin aikoina. Olette nähneet, että olemme aivan ennen kuulumattomassa turvallisuuskriisissä. Yli 23 prosenttia lisääntyivät tutkimamme tapaukset, taistelemme terrorismia vastaan, myös ihmissalakuljetusta vastaan. Haluamme jatkossakin tarjota näitä palveluita ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa, mutta se mikä asetukseen kirjataan EPPON ja Eurojustien osalta täytyy olla sellaista, että se mahdollistaa meille eh, lisää valtuuksia, toimintamahdollisuuksia eikä suinkaan vähemmän. Meillä on kokemusta, olemme ainoa juridinen toimintaverkko Euroopan unionissa. Näin ollen, jos uusia tehtäviä annetaan, niin tarvitsemme myös uusia resursseja ja uusia budjettivaroja. Kiitos. Ihnen recht herzlichen Dank für die... Kiitoksia oikein kovasti tästä hyvin tiiviistä alustuksesta ja kommenteista näihin tehtäviin liittyen, mutta myös suhde vyyhdistä Europolin, Eppon, Eurojustin välillä. Tämän lisäksi on vielä Olaf. Ja tähän liittyy tietysti kysymys siitä, miten se toimisi mahdollisesti tällaisena yhdistävänä tekijänä ja minkälaisia mahdollisuuksia on lähteä viemään kaikkea tiettyyn suuntaan. Nyt vielä kerran lämpimästi tervetuloa herra Kessler. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Libe-valiokunnalle kutsusta tänne ja mahdollisuudesta puhua Euroopan parlamentille tästä hyvin tärkeästä aiheesta. EPPON luomisella toimielin kuvio ja PIF-rikosten torjunta muuttuu perustavanlaatuisesti, dramaattisesti. Tämä ei ole mikä tahansa uudistus, vaan koko kuvio menee uusiksi. Joten on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan syyttäjän virasto Euroopan laajuisena tutkintatahona voi luottaa olemassa oleviin tahoihin, eli Olafiin, joka on tällä hetkellä ainut pifrikusten tutkintataho, ja tietysti myös Eurojustiin, kuten täällä sanottiin, se on ainut eurooppalainen oikeudellinen viranomainen olisi alusta alkaen väärin, jos emme ottaisi toimielinten välisen ympäristön muuttumista huomioon hyvin kattavalla tavalla ja sitä, miten se vaikuttaa kaikkiin eri tekijöihin. Neuvoston työryhmä on keskustellut näistä muutoksista ja ymmärtääkseni Ainakin joitakin säädösluonnoksia on jo laadittu ja ne välitetään kesäkuun neuvostolle hyväksyttäviksi ja me olemme näitä komission tavoin tukeneet. Jäsenvaltioiden pitää selventää näiden kolmen tahon väliset suhteet ja uskon, että säännöt, joilla hallitaan EPPON ja OLFin välisiä suhteita, ovat tasapainoisia. Siinä mallissa, jonka EPOlle jäsenvaltiot ovat valinneet. Miksi näin sanon? Nyt sitten ensimmäinen kuva tai diani, jota voidaan ymmärtää tai tehdä päätös näiden kolmen elimen välillä niin meidän pitää keskustella tai lähteä liikkeelle siitä, mistä jo puhuttiin, eli minkälaisen EPPOn haluamme, minkälaiset toimivaltuudet EPPO saa. Ja tuosta lähtökohdasta sitten voimme paremmin ymmärtää suhteet olemassa oleviin elimiin. Komission ehdotuksessa, kuten sanottiin, EPOlla olisi ollut yksinomainen toimivalta – PIF-rikoksissa. Ja tämä oli aivan keskeinen osa komission päätöstä. Näin ei kuitenkaan tule käymään. Tästä jo puhuttiin edellisessä paneelissa. Joitakin sulkemisia toimivallasta, jota Eppolle tulee, on PIF-rikoksissa siis. Tiedämme, että EPPO saa tutkia, tutkia tapausta vain, jos vahingot ylittävät toiselle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Neuvosto on ottanut käyttöön joitakin kriteereitä ja olenkin yhtä huolissani kuin jotkut muut täällä, Kresle esimerkiksi näistä. Eli neuvoston kriteerit yhtäältä jättävät ulkopuolelle EPOn toimivaltuuksien ulkopuolelle valtavan määrän pifrikoksia ja sitten toisaalta otettaisiin käyttöön toisia kriteereitä, jotka Olafin kokemuksen perusteella olisivat tulkinnallisesti hyvin hankalia tietyissä tapauksissa, ja niitä olisi myös hankala täytäntöönpanna. Ja tähän liittyisi eturistiriita, vaara, eppon ja kansallisen kansallisten viranomaisten välillä. Ja kaikissa muissa tapauksissa neuvoston ehdotuksissa jäsenvaltiot jakaisivat EPPOn kanssa toimivaltuudet. Eli tilanne on aika monisyinen. Yhtäältä todella Monet PIF-tapaukset jäävät siis EPPOn toimivaltuuksien ulkopuolelle ja muissa tapauksissa uskon, että on todennäköistä ja mahdollista, että syntyy tilanteita näissä hankalissa tilanteissa, mutta tässä tilanteessa nyt olemme. Eli nyt alamme ymmärtää, mikä on Olafin asema. No, tämä jättää meille aika paljon toimintavaraa tai oikeutuksen olemassaolollemme. Meidän on katsottava, mikä on roolimme niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät liity EPPOon, ja myös kaikissa niissä tapauksissa, joissa EPPO ei ole toimivaltainen Tässä uskoakseni pitää lähteä liikkeelle kahdesta pääperiaatteesta, jotka löytyvät myös asetuksesta, jossa käsitellään Olafin ja suhteita. Olafin tapauksessa, kun katsotaan sen roolia hallinnollisissa tutkinnoissa, on äärimmäisen tärkeää, että Olaf tekee tiivistä yhteistyötä Eppon kanssa ja säilyttää PIF-rikosten osalta mandaattinsa – niissä tapauksissa, kuin, kun ne jäävät yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan. Nämä kaksi pääperiaatetta ovat siis se, että rinnakkaisia tutkintoja Olafin ja Eppon välillä tulisi välttää, ei päällekkäisyyksiä. Silloin kun Eppo aloittaa oman tutkintansa, Olafilla ei ole toimivaltaa tuossa tutkinnassa – eikä ole lähde tutkimaan samaa asiaa, paitsi jos Eppo tätä erityisesti pyytää. Ja toiseksi, vaikka Eppo olisi jo aloittanut tutkinnan, tai tapauksessa, jossa se voi, voisi aloittaa tutkinnan, on tilaa hallinnolliselle tutkinnalle, jota Olaf harjoittaisi. Ja tällaisesta on joskus hyötyä, kun valmistellaan rikosoikeudellista tutkintaa. Ja lisäksi täällä voisi olla täydentävä rooli esimerkiksi näiden menetettyjen varojen takaisin saamisessa ja valvonnassa, jota muuten ei pystyttäisi samalla tavoin tekemään. Sitten seuraava kuva. Kun et helppo toimii tietyssä tapauksessa. Se on yksi tapaus ja toinen on sitten se, että EPPO ei lähde toimiin. Kun EPPO ottaa tapauksen käsiteltäväkseen, tässä tapauksessa Olaf voi aina olla tiedon lähteenä, joita, siis tietoja, joita se välittää Eppolle pifrikoksissa niin että se sitten sallii omat tutkintansa. Meillä on laajoja verkostoja paikallisten tahojen kanssa. Meillä on paikallisia lähteitä, noin 1400 tietoa tulee vuosittain PIF-rikoksista meille ja näissä tapauksissa voisimme välittää tietoa EPPOlle niin, että rikosoikeuden menettely aloitetaan. Näin nyt teemme kansallisten viranomaisten kanssa. Ja toiseksi jos Eppo tutkii tapausta, Olaf voi tukea Eppoa analysoimalla, lähettävällä asiantuntija-apua antamalla forensista tietoa ja apua ja olemalla yhteydessä kansallisiin lainvalvontaviranomaisiin. Ja sitten seuraava kuva, ne tapaukset, joissa EPPO ei lähde toimiin. toimivallan rajoitteiden takia Olafilla on silloin velvollisuus toteuttaa omat tutkintansa. Näin teemmekin. Ja olisi paradoksaalista, jos EPPON perustamisen jälkeen taloudellisten etujen vastaisia rikoksia torjuttaisiin heikommin esimerkiksi niissä maissa, jotka eivät liity EPPOon tai niillä alueilla, tai rikoksissa, jotka eivät kuulu EPPOn toimivaltuuksiin. EPPO voi tiedottaa Olafille tapauksista, joissa Eppo ei avaa tutkintaa tai lopettaa asian käsittelyn. Lopuksi vielä uskon, että EPPON ja Olafin välinen suhde tältä pohjalta voi tuoda hyviä tuloksia petoksen torjunnassa ja näiden täydentävyys ja toimien täydentävyys elinten välillä johtaa, voi johtaa siihen, että joiltakin vahingoilta vältytään – jos eppo toimivaltuuksia rajataan, syntyy tiettyjä porsanreikiä, mutta näihin voidaan pureutua näiden kahden elimen täydentävän toiminnan kautta. Kiitos. Kiitoksia myös teille, herra Kessler, tästä esityksestänne. Nyt meillä olisi sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä jos joku täällä ilmoitta, ilmoittautuu, mutta muuten esittäisin itse pari kysymystä. Meillä on nyt tilanne, jossa EUn taloudelliset edut ja niitä vastaan tehtyjen rikosten torjunta. Jos nyt kuuntelemme tässä teidän esityksiänne, niin toimivaltakysymys on epäselvä. Meillä on EPPO, Eurojust, OLAF ja myös kansalliset viranomaiset. Ja ensisilmäyksellä vaikuttaa siltä, ehkäpä tässä täytyy nyt erotella näitä tarkemmin, mutta siis tämä perusteella ei vaikuttaisi olevan kovinkaan hyödyllistä, kun on kyse taloudellisista eduista, että niitä voitaisiin torjua tavallaan neljällä tasolla – ja siksi kysyisinkin, jos nyt katsomme Eurojustia ja Eppua, niin onko teillä kenties käsitystä siitä, miten toimivaltuuksia voitaisiin sisäisesti rajoittaa esimerkiksi yhteistyössä. Ja toinen kysymykseni olisi, että jos me lainsäätäjänä päättäisimmekin PIF-rikosten torjunnassa jäsentää näitä ep- tai rajoittaa EPOn toimivaltuuksia. Tämä siis vähentäisi huomattavasti EPOn toimintaa. No, mitä sitten jää vielä Olafin hoidettavaksi? Ja tässä tilanteessa ehkä hankala on katsoa sitten yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa niissä tapauksissa, joissa EPPO ei toimi. Eli hieman tuntuu nyt siltä, että PIF-rikoksia torjutaan hieman liian monelta taholta. Eli tähän tarvitaan nyt jäsentelyä, ja jos teillä on joitakin ajatuksia, niin näistä olisimme kiitollisia. Onko muita kysymyksiä nyt tällä erää? Le Breton, olkaa hyvä. Merci de me donner la parole. Kiitos puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Mehän puhumme rikosoikeudesta. Täytyy ymmärtää, että tämä aihe on todellakin perustavanlaatuisen merkittävä. Eurooppaa voi katsoa kahdesta näkökulmasta ja ne ovat oikeastaan keskustelumme keskiössä. Rikosoikeutta voi pitää ennen kaikkea jäsenvaltioiden toimivaltana. Siinä tarvitaan aika lailla joustavaa koordinointia oikeuslaitosten kesken. Ja tätä kautta syntyy sitten kansakuntien Eurooppa. Tämä ei tietenkään ole se malli, jota tässä nyt ajatellaan. Minusta se on tehokkain malli. Toinen malli on sitten tämä integraatiomalli. Eli että kansallisten tu- tuomiolaitosten rinnalla yritetään ottaa käyttöön eurooppalainen rikosoikeus. Tämän päiväinen aihe, Euroopan syyttäjävirasto, tämä EPPO-virasto, menee nimenomaan tähän suuntaan vielä enemmän kuin aikaisemmin. Haittapuolena tässä on oikeastaan sen, että tässä hän näkee, mikä on poliittinen tavoite. Mennään federalistiseen liittovaltio-Eurooppaan äh, ja tämä on tämän hankkeen tavoitteena. Äh, hinta, joka tästä joudutaan maksamaan, on se, että järjestelmä on äärimmäisen monimutkainen. Pelkona on se, että tämä järjestelmä on liian monimutkainen. Se ei voi toimia enää tehokkaasti. Tässä on kahden tyyppisiä mahdollisia konflikteja. Ensinnäkin ristiriita voi syntyä toisaalta EPPON ja jäsenvaltioiden välille. Me puhumme jaetusta toimivaltuudesta, aivan niin kuin herra Kessler totesi aivan suoraan, syntyy ristiriitoja toimivaltuuksista. Ja toinen ongelma, joka varmaankin välittömästi nousee esille, on törmäys toisaalta Euroopan syyttäjäviraston ja Olafin kesken. Olafillahan on hyvin läheinen tehtävä suhteessa tulevan Euroopan syyttäjävirastoon. Sen täytyy puolustaa unionin taloudellisia etuja. Kyseessä ovat nämä PIF-rikokset. Tämä ei kuulu pelkästään Euroopan syyttäjäviraston toimivaltuukseen, vaan myös Olafin toimivaltuuksiin. Kun meillä nyt on Olaf olemassa, niin eikö olemassaolo tässä vaarannu juuri näistä edellä mainitsemistani syistä? Minusta jompikumpi näistä on sitten ylimääräinen liiallinen toimija. Ja Olafhan on aika lailla häpeään saatettu toimia. Olen lukenut sellaisia raportteja, jotka ovat aika lailla ikävä luettavaa. Kiitoksia. Onko vielä kysymyksiä? Ei näyttäisi olevan. Joten pyydän teiltä nyt vastauksia ensin, Rova Konings. Kiitos kysymyksestä. Varmaankin voin yhdistää vastauksessa molemmat kysymykset englannin kielellä artikla 85 ja 86 perussopimuksessa on hyvin selkeä. Eurohyysillä on horisontaalinen tehtävä, tulee ponnistella – kaikin keinoin, jotta horisontaalinen tehtävä vahvistaa Eurojustin mahdollisuuksia. Artikla 85 oli komission lähestymistavassa mukana ja sen tarkoitus oli olla jonkinlaista kehitystä, mutta ei mitään vallankumouksellista kehitystä. Toki on mahdollisuus olla yhteydessä jäsenvaltioiden kanssa niin, että päästään kohti harmonisointia ja tärkeää luottamusta niin, että koordinoidaan ja tehdään yhteistyötä. Tätä koordinointia ja yhteistyötä olisi voitu vahvistaa muutamissa kohdissa artiklan 85 kautta. Artikla 86 oli tarkoitettu sellaiseksi, jossa määritellään eh, yksinomaiset toimivaltuudet ja tässä kyseeseen tulevat nimenomaan PIF-rikokset. Ongelmana on se, että kun komissio esitteli oman lähestymistavansa ja neuvosto on tätä käsitellyt, niin me oikeastaan tiedä, mitä PIF-petokset tässä oikein edustavat. Vuosien mittaan olemme kääntyneet Europolin jäsenvaltioiden Olafin puoleen ja olemme saaneet käytännön sopimuksen Olafin ja Eurojustin kesken. Tämä ei ollut alun perin helppoa, mutta sitten vuoden 2015 olemme saaneet hyviä esimerkkejä näistä yhteisistä tutkintatiimeistä niin, että olemme tehneet yhteistyötä Olafin kanssa. Olemme käsitelleet veronkiertoa, rahanpesukysymyksiä, savukkeiden salakuljetusta, on otettu käyttöön järjestelmä, jonka kautta savukkeita valmistettiin ja sitten niitä tuotiin massiivisesti unionin alueelle. Me olemme onnistuneet tekemään yhteistyötä. Hyvän yhteistyön ansiosta saimme 20 tapausta käsiteltäväksi koordinoinnin avulla Olafin kanssa. Kyseessä oli savukkeiden salakuljetus, ja sehän on puhdas PIF-rikos. No sitten ALV-alalla meillä on paljon tapauksia, joissa olemme koordinoineet työtämme. Meillä on yhteisiä tutkimistiimejä ollut käytössä eri jäsenvaltioissa. Jos me todella ponnistelemme ja pyrimme saamaan asetuksen, niin olen huolissani siitä, että saadaan selkeä, yksinkertainen ratkaisu niin, että tutkijoille ja syyttäjäviranomaisille on helppoa toimia. Tällainen ehdotus on nyt tehty. Voin yhtyä Kesslerin huoliin siitä, että mahdollisia ristiriitatilanteita syntyy. Eurojust voisi toimia tässä jonkinlaisena välitteenä. Sehän on tottunut tähän rooliin, jos sillä on toimivaltuus siis näistä PIF-rikoksista. Herzlichen Dank, dann bitte ich. Kiitoksia sitten, herra Kessler. I'm not here to keep up. Minun ei ole tarve täällä antaa Olafille tekohengitystä pitää sitä hengissä hinnalla millä hyvänsä, vaan minä yritän saada teidät vakuuttuneeksi siitä, mikäli olette epäileväisellä kannalla. Ainakin pari vuotta sitten Olaf olisi voitu laittaa epoon tietyin rajoitein, niin en nyt puutu, mutta komission työn tuloksena näin tällainen tilanne syntyi ja me olemme itse olleet mukana tätä tulosta synnyttämässä. Mutta kuten jo totesin, että jos me keskustelemme yhteistyöstä eri tahojen välillä, niin meidän täytyy katsoa, mikä on kenenkin toimivalta. Nyt on olemassa EPPO, jolla on aika lailla vähäisiä toimivaltuuksia PIF-tapausten tiimoilta. Ja pahoin pelkään, toivottavasti olen väärässä, mutta nämä säännöt ovat aika lailla tulkinnanvaraisia yksittäisissä tapauksissa. Ja niitä on vaikea panna täytäntöön. Ja se taas johtaa ongelmiin yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, ei Olafin kanssa. Meidän täytyy puhua täällä taloudellisten etujen suojaamisesta, ei ainoastaan Olafista. Jos toimivaltuudet ovat aika lailla rajalliset EPPOn suhteen, eli mahdollisuudet avata asioiden käsittely on näin rajallinen PIF-kysymysten tiimoilta, hallinnollisia tutkimuksia täytyy kuitenkin toteuttaa ja me tarvitsemme Olafia. Olaf on jo olemassa. Vuosittain, kuten viime vuonna, saimme käytyä läpi 300 asiaa PIF-alalla. Viime vuonna pyysimme palautettavaksi lähes 900 miljoonaa euroa ja muutaman päivän päästä julkaistaan kertomus, josta on luettavissa, että Olafin rooli perittäessä takaisin perusteetta maksettuihin EU-maksuihin on 25 prosenttia. Eli me olemme kyllä tehneet aika suuren työn. Me vastaamme näistä palautuksista neljänneksen verran. Ja tällä tavalla me suojelemme Euroopan unionin taloudellisia etuja. Jos nyt EPPO menee läpi ehdotetulla tavalla, niin eihän tässä synny minkäänlaisia ongelmia. Silloin olemassa ikään kuin puutteita, jotka täytetään. Ei Olaf lähde Eppo reviirille, paitsi jos Eppo pyytää Olafilta tukea. Ja silloin me ikään kuin toimimme Eppon alaisuudessa. Mutta jos katsotaan asiaa jäsenvaltioiden näkökulmasta, niin kyllähän EPPO on valmis toimimaan. Te ette tarvitse Olafia, vaan jotain muuta puutteiden korjaamiseksi. Olisi aika lailla paradoksaalista, jos EPPO perustetaan ja sanottaisiin, että eurooppalaisen tason valvontaa tiettyjen PIF-kysymysten osalta ei olisi olemassa laisinkaan – tai että eurooppalaisella tasolla ei ole olemassa minkäänlaista valvontaa taloudellisen etujen suojaamisen osalta. On tietenkin aika lailla vaikea pyörittää neljää tahoa, Eurojust ja Europolia ja niin poispäin, toden totta, mutta se ei ole se varsinainen ongelma. Meillä on nytkin jo kolme tahoa. Eurojust, Olaf ja jäsenvaltiot. Mikäli suunnitelmat pitää paikkaansa, niin meillä on tulevaisuudessa neljä tahoa. Me emme päättäneet siitä. Me halusimme, että Eppo on se keskeinen toimija, mutta jos mandaatti on rajallinen, niin miksi me emme voisi käyttää neljää tahoa? Eurojust ei vastaa PIF-rikoksista paitsi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden osat, jotka eivät kuulu EPPOon. Muilta osin EPPO on toimivaltainen taho. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät liity EPPOon, niin niiden osalta Eurojust on keskeinen taho. Mutta kyse ei ole siitä, että onko meillä kolme tai neljä tahoa. Kyse on vain siitä, että minkälaiseksi EPPO muotoutuu Ja jos EPPO on sellainen, jolla on vain rajalliset toimivaltuudet, niin se ei ole ainoa, vaan yksi muiden rinnalla, joten kolmen sijaan meillä on neljä tahoa, mutta te päätätte tästä. Mutta ei toimijoiden määrää vähentämällä ongelmia ratkaista, vaan välineet vain vähenisivät sitä myötä, eli tutkinta mahdollisuudet PIF-alalla vähenisivät. Eli kyse on täydentävyydestä, ehkä tämä raskassuotoinen järjestelmä, Mutta tämä nyt liittyy vain siihen, että minkälaiseksi Eppon toimivaltuudet muotoillaan. Kiitoksia. Kiitos. Jos tässä ei enää ole kysymyksiä, aloittaisin kolmannen paneelin, jota johtaa sitten Matera. Kiittäisin lämpimästi Koningsia ja Kessleriä. Kiitoksia kovasti siitä, että tulitte paikalle ja välititte mielipiteitänne meille ja annan nyt tässä johtajan paikan sitten Barbara Materalle. Bene, diamo inizio ai lavori. No niin, nyt aloitamme kolmannen paneelin, jonka aiheena on laillisuusvalvonta. Toivotan asiantuntijamme, seuraavat puhujamme tervetulleeksi. Ensi, ensin Yves Bot, EUn tuomioistuimen julkisasiamies. Sitten seuraava puhuja Maria Jose Martinez joka johtaa Euroopan parlamentin oikeudellista yksikköä. Et sitten toivotan tervetulleeksi Therese Blanchetin, joka on oikeus- ja sisäasioiden pääosaston johtaja. Ja sitten vielä lopuksi Ignazio Patrone, joka on yleinen Italian korkeimmassa oikeudessa. Tämä iltapäivä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja tiivis ja monet meistä ovat saaneet hälvennettyä epäilyksiämme ja huolenaiheitamme, joita liittyy näin tärkeän aiheeseen ja olemme voineet tarkastella tulevia tavoitteita parlamentaarikkojen näkemyksestä. Nyt sitten laillisuusvalvontaan. Tämä on EPON perustamisen kannalta hyvin tärkeä aihe, mutta kuten tiedätte, tämä on edelleen avoin kysymys ja tähän liittyy monia tärkeitä kysymyksiä parlamentille. Uskon, että EPPON uskottavuus riippuu myös siitä, miten laillisuusvalvonta toimii. Ja meillä on erilaisia vaihtoehtoja tämän käyttöön. Tässä on ainakin kolme mahdollista skenaariota. Ensinnäkin se, että EUn tuomioistuimella olisi tässä yksinomainen toimivalta. Tai sitten toisaalta kansalliset tahot voisivat valvoa EPOn päätöksiä. Ja kolmanneksi olisi malli, jossa olisi tietty rooli kansallisilla tuomioistuimilla ja toisaalta EUn tuomioistuimilla. En halua tässä nyt kuitenkaan liikaa vielä puuttua näihin kysymyksiin, vaan annan puheenvuoron herra Yves Botille. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin aloitan puheenvuoroni, haluaisin esittää tarpeelliset varoitukset. Totta kai ilmaisen ainoastaan henkilökohtaisia näkemyksiäni ja millä muotoa ne eivät sido tuomioistuinta. Puhun henkilökohtaisesti ja puheenvuoroni voi kenties vaikuttaa siltä, että siihen, siinä heijastuu myös aiempi ammattilaisurani. Olen toiminut Ranskassa syyttäjälaitoksessa syyttäjänä ja totta kai otan täyden vastuun sanoistani tästä näkökulmasta on käynyt ilmeiseksi, että eurooppalaisen syyttäjäviraston luominen on hyvin tärkeää Euroopan unionin ja sen kansalaisten suojelemisen kannalta. Niin ikään aihe on poliittisesti arkaluontoinen. Tämä arkuus liittyy siihen, kun kyseessä on rikosoikeudelliset kysymykset. Sehän on aina, niin kuin tiedämme, integraationkin liittyvä kysymys. Tässä käänteessä on syytä korostaa, että rikos on jo pitkään ollut ilmiö, joka on sopeutunut integraatioon. Rikos on integroitunut niin sanotusti. Näin ollen on selvää, että eurooppalaisen syyttäjäviraston luominen väistämättä olisi todellista edistystä. Ja tätä me tarvitsemme unionissa. Nyt kun Luemme meille välitettyä tiedonantoa, niin ensimmäinen mm, äh, silmiinpistävä seikka on se, että tämä järjestelmä tuntuu varsin monimutkaiselta. Artikla 86 perustamissopimuksessa ei ole sellainen, että se nyt voisi mitään yksinkertaista saada aikaiseksi. Ja toisaalta kun otamme huomioon, minkä luonteinen tällainen syyttäjävirasto olisi, niin kenties voitaisiin ajatella tiettyjä suuntaviivoja, jotka voisivat johtaa yksinkertaistamisen suuntaan. No ensinnäkin syyttäjäviraston luonteesta. Perustamissopimus takaisi sille eh, oikeuslaitoksen ominaispiirteet ja toisaalta se olisi myös integroitu kansalliseen oikeuslaitosjärjestelmään. Tämä on seuraamusta artiklasta 86 perustamissopimuksessa. Kyse on jo termeistä, joita käytetään. Puhumme Euroopan syyttäjän virastosta ja syyttäjän virasto termihän ei ole mitenkään neutraali termi. Niin ikään käytetään ilmaisua julkisen toiminnan harjoittaminen rikosoikeuden alalla. Tätä me käytämme hyvin spesifissä merkityksessä rikosoikeudessa. Kun ajattelemme oikeuslaitosta ja sitä, miten uusi syyttäjävirasto sopeutuisi kansallisen oikeuslaitosjärjestelmään, niin tässä suuntaviivoina ovat ne valvontamahdollisuudet, joita voitaisiin toteuttaa. Syyteen virastonhan tulisi toimia klassisen järjestelmän kautta silloin, kun rikoksista syytteeseen asetetaan kansallisessa oikeusjärjestelmässä. Miksi sitten eurooppalaisessa syyttäjävirastossa noudattaisiin toisen tyyppisiä sääntöjä? Perustamissopimuksessa kuitenkin tämä mahdollisuus on olemassa. On olemassa klassinen syyttäjälaitoksen toimintatapa – Tämä mahdollisuus on siis olemassa. Ovi on avoinna tälle mahdollisuudelle, mutta kuitenkin eh, perussopimus ikään kuin tämän mahdollisuuden meiltä epää. Mitä hyötyä olisi eh, virastolla, joka toimii jäsenvaltiossa? Sen tehtävähän on asettaa syytteeseen. Syyte päätös syyttämisestä tai syyttämättä jättämisestä tehdään oikeuspaikka päätösten pohjalta, toimivaltuuksien pohjalta. Olafilla on tiettyjä toimivaltuuksia ja tuomioistuin nimenomaan puuttui tämän periaatteen noudattamiseen ja totesi, että Kyse on kansallisesta toimivaltuudesta silloin, kun päätetään, nostetaanko syytteitä vai jätetäänkö syytteet nostamatta. Tämä päätös totta kai liittyy siihen, miten syyttäjänvirasto päätöksen tekee syyttämisestä. Ja totta kai Täytyy muistaa myös se, miten järjestelmä toimii EU:ssa. Ja tämä ei ole se järjestelmä, jota artiklassa 86 luonnostellaan. Kun syyttäjä, toi, syyttämistoimintaa konkreettisesti tehdään, niin voi olla, että joudumme tekemään tämän saman toteamuksen. Syyttämispäätös aivan niin kuin perustamissopimus toteaa, muodostuu siitä, että e, tutkitaan tapausta, tehdään päätös lain mukaisesti, nostaa syyte tai olla se, syy, olla se nostamatta. Ja täytyy totta kai muistaa myös todisteiden kerääminen, jota tapahtuu jäsenvaltioissa. Tästähän meillä on jo määräyksiä esimerkiksi poliisiviranomaisten ja oikeusviranomaisten välisestä yhteistyöstä. Tämä on tarpeen, jotta täytäntöönpanossa ei synny ongelmia. Ymmärrän kyllä, että syyttäjäviraston toiminta voi jossain mielessä näyttää aika lailla mysteerinomaiselta, mutta kyllä käytännön työssä jäsenvaltioiden tasolla viranomaiset jatkuvasti tekevät yhteistyötä, kuulevat toinen toisiaan, ovat yhteydessä Eurojustiin, ja tämä on aivan arkipäiväistä työtä. Jos jotakin sitten harmitellaan, niin sitä, että yhteistyötä ei ole vielä enemmän. Jotta kaikki olisi helpompi ymmärtää, niin tekisin ehdotuksen. Jos tekstissä pyritään parantamaan, para, parantamaan järjestelmän toimintaa, niin jos voitaisiin hylätä tämä miniminormi termin käyttö, se voitaisiin korvata vaikkapa takeitten kautta. Täytyy ajatella meidän oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aluetta, joka tatoutuu nimenomaan oikeuslaitosjärjestelmän kautta. Tämä tavallaan tuo mukanaan ajatuksen siitä, että normit ovat ikään kuin huonolaatuisia. Näinhän ei kuitenkaan ole. Minun mielestäni asiaa tulisi selkeyttää. Ja tämä välttäisi monien moisia ongelmia. Jos asiat todella todettaisiin sellaisena kuin ne ovat ja kuin niiden tulisi olla. No sitten päätös syytteen nostamisesta tai syyttämättä jättämisestä. Tämä totta kai on päätös, joka tehdään syyttäjävirastossa. Tapahtuuko sitten päätös asian käsittelyn lopettamisesta Näinhän avautuisi mahdollisuus kansalliselle syyttäjän virastolle eh, nostaa syytä, jos näin katsotaan tarpeelliseksi. Mehän puhumme jo määritelmän mukaisesti rajat ylittävistä tapauksista. Silloin kun oikeudenkäyttöaluetta määritellään ja silloin kun sitä valitaan, niin silloin oikeudenkäyttöalue valitaan kansallisesti ja kansallinen tuomari joutuu pohtimaan omia toimivaltuuksiaan. Jos sitten epäilys syntyy siitä, mihin unionin määräykset johtavat silloin, kun määritellään sitä, käsitteleekö Euroopan virasto tätä tapausta vai ei. Ainahan on mahdollisuus kääntyä unionin tuomioistuimen puoleen Nämä ovat jokapäiväisiä tapauksia, kun Euroopan unionin tuomioistuimen puoleen joudutaan kääntymään ja pyytämään sieltä ennakkopäätöstä. Ikävä kyllä olen ylittänyt minulle mennetyn puheajan. Ei koskaan saa antaa syyttäjälaitokselle puheenvuoroa, muuten käy juuri näin. Tässä oikeastaan syntyy kahtalainen ongelma. Juuri puhuimme toisaalta ristiriidasta Euroopan syyttäjänviraston ja jäsenvaltioiden kesken. Miten näin voisi käydä? Mehän puhumme Euroopan syyttäjänviraston ja toisaalta kansallisten syyttäjän äh, viranomaisten kesken. Eihän kansallinen syyttäjän ole jäsenvaltio, ei ole sama asia kuin, Savan, äh, kuin jäsenvaltio. Me puhumme erilaisten analyysien ja järjestelmien yhteyksistä syyttäjävirastojen välillä. Meillä on aivan erityisesti tämä valtuutettu mm, eurooppalainen syyttäjä, joka toimii siis kansallisesti, mutta on valtuutettu Euroopan taho, taholta ja hänellä on oma auktoriteettinsa, toimivaltuutensa. Täytyy muistaa myös asioiden toteutettavuus inhimilliseltä kannalta. Me käsittelemme kansalliseen suvereenisuuteen kuuluvia kysymyksiä ja tässä sitten taas ovi avautuu poliittisille argumenteille, jotka eivät niinkään liity oikeuslaitoksen toimintaan. Meillä on tässä toimivaltuus ristiriitoja ja tässä täytyy muistaa, mikä on syyttäjänviraston rooli. Sen täytyy pitäytyä omassa roolissaan, taikka sitten täytyy myös tuomioistuimen koostumusta ja sen roolia muuttaa tämän vaatimalla tavalla. Ei Euroopan unionin tuomioistuin lähde kansallista oikeutta tulkitsemaan. Puheenjohtaja, nyt päätän puheenvuoroni halusin vain perustella omia näkemyksiäni. Te nyt aiotte synnyttää Euroopan syytteen viraston ja todellakin se on hyvä ajatus, mutta sitten kun se on saatu syntymään, niin antakaa sille myös elinmahdollisuudet. Grazie, Mr. Bot. Kiitoksia, herra Bot. Olisi ollut hienoa voida kuunnella teitä vielä pidempään, mutta lupaan, että näin teemme vastaisuudessa. Sama pätee muihin panelisteihin. Valitettavasti parlamentissa on aina hyvin vähän aikaa käytettävissä valiokunnissa, mutta pyrimme siihen, että voimme käsitellä näitä kysymyksiä vielä uudestaan. Nyt puheenvuoron saa sitten Maria Jose Martínez, Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön johtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän lainsäädäntömenettelyn alussa joulukuun alussa 2013 kauan sitten oikeudelliselta yksiköltä pyydettiin lausuntoa EPPOsta. Yksi kysymyksistä koski artikla 36 tässä asetusehdotuksessa. Ja erityisesti juuri tämä valiokunta kysyi, aiheuttaako tämä artikla sen, että tuomioistuin ei voisi tarkastella sitä, onko EPON toiminta perussopimusten kanssa, ja olisiko tämä ristiriidassa artiklan 262 ja 267 kanssa, esimerkiksi laillisuusvalvonnan kanssa. Meidän vastauksemme oli suorasukainen. 36 artikla estää suorat toimet ja samoin ennakkotapaukset tuomioistuimessa. Ja tämä kiertää perustamissopimuksen sääntöjä ja puuttuu suhteettomasti esimerkiksi perus oikeuskirja 47 artiklan oikeuksiin. Ja siksi me kiinnitimme, tai meillä heräsi huolen aiheita tähän laillisuuteen liittyen. On todettava, että EPPO on monimutkainen hybridientiteetti, jossa toimitaan sekä EUn että kansallisen tason juridisessa ympäristössä, eikä vastausta ole helppoa antaa. 36 artiklan yksi kohdan vaikutus voisi olla se, että kantaja ja hänen tapauksensa järjestelmällisesti siirrettäisiin EPOsta kansalliselle tasolle. Tämä ei koske sinänsä oikeussuojakeinoja, mutta mutta se, miten oikeussuojakeinoja voidaan käyttää, riippuu kansallisesta lainsäädännöstä. Ja tämä merkitsee myös sitä, että kansallisilla tuomioistuimella olisi mahdollisuus toimia EUn toimielintä vastaan. Ja saman artiklan kaksi kohdassa toisaalta sanotaan, että kansainvälisen oikeuden oikeusta, vaikka siihen viitataankin, ei voida pitää ennakkotapauksena. 36 artiklan 2 yhdessä ykköskappaleen kanssa merkitsee e, sitä, että EPPON toimia ei voida tarkastaa ennakkotapauksissakaan toisessa tuomioistuimessa. In no our analysis, resort to a sort of arguments. Meillä on eri argumentteja, ne perustuvat perusoikeuskirjan ja oikeussuojakeinoihin. 47 artikla perusoikeuskirjasta viittaa siihen, miten oikeussuojakeinoja voidaan käyttää, jos EUn oikeuden antamia oikeuksia on rikottu. tämä pätee 51 artiklan mukaan kaikkiin toimielimiin. Ja tämä antaa suunta myös muille laillisuusvalvontasäännöksille. Tämä ei ole mikään absoluuttinen oikeus. Ja tässä on oikeutettuissa tapauksissa rajoituksia. Tämä liittyy 52 artiklan ja tässä pitää ottaa huomioon suhteellisuusperiaate. Kuitenkin soveltamisala ja toimielimet, jotka tässä luettelossa ovat, joihin tätä sovelletaan, on sitova 51 artiklan mukaisesti, eikä tähän liity rajoituksia. Ne toimielimet, joihin takeet liittyvät, niitä ei voi lainsäädännön toimesta muuttaa. On katsottu Eli lainsäätäjä ei voi harkita sitä, mikä EU-toimielin tässä tulee kyseeseen. EUn tuomioistuimet voivat tietysti tietyissä tapauksissa arvioida EUn toimielinten toimien laillisuutta. Järjestelmän on tarkoitus olla kattava ja siinä on mahdollisuuksia nostaa kanne tiettyjen toimien jättämisen takia tai siksi, että on syntynyt vahinkoa, jos EU on toiminut väärällä tavalla. Nämä suorat toimet saavat täydennystä ennakkopäätösmenettelystä. Tuomioistuimen sanoin sopimus ottaa käyttöön erilaisia menettelyitä ja oikeussuojakeinoja, joiden kautta tuomioistuin voi arvioida instituutioiden hyväksymien toimenpiteiden laillisuutta. Ja nämä oikeustoimet, niitä voidaan muuttaa pelkästään muuttamalla perustamissopimuksia oikeutta Ei, tai sillä ei voida kiertää näitä sääntöjä. tämä ei koske pelkästään suoria toimia, vaan myös primäärilainsäädännön tulkinnan ennakkopäätöksiä. Erityisesti EUn tuomioistuin voi arvioida sitä, noudatetaanko perusoikeuksia ennakkosääntötapauksissa. Ja tässä kyseessä nyt on se, Onko seutsopimuksen 86 artikla sellainen, että sillä voidaan perustella poikkeuksia tähän järjestelmään. Olemme sitä mieltä, että tuomioistuin periaatteet pätevät myös EPPOon, vaikka tässä on tiettyjä erityispiirteitä, jotka liittyvät 86 artiklan ja täytyy katsoa erityisesti kansallisten tuomioistuinten roolia näissä säädöksissä. 66 artiklan, e, anteeksi, 86 artiklan toinen kohta viittaa kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöön, mutta pelkästään syytetoiminta tapauksessa ei tutkintatoiminnassa. Syytetoiminta toteutetaan silloin, kun on kylliksi näyttöä viedä asia tuomio, tuomioistuimeen. Joten tällä kakkoskohdalla ei voida perustella poikkeuksia normaalien sääntöjen puitteissa. Ja 86 artiklan kolmas kohta, jossa puhutaan velvoitteista ottaa ottaa laillisuusvalvontaan mukaan tiettyjä toimia. Tässä ei puhuta oikeuskäytännöstä sinänsä. Poikkeuksena Esimerkiksi 276 artikla, siinä jätetään poliisi ja muut lainvalvontaviranomaiset toiminnan ulkopuolelle jäsenvaltioissa. Esimerkiksi 24 artiklaa eh, EUta koskevasta sopimuksesta. Tässä jätetään ulko- ja turvallisuuskysymykset tämän ulkopuolelle. Tuomioistuimet eivät mainitse artikla 86 siinä yhteydessä, että luotaisiin poikkeuksia tuomioistuinten toimivaltaan. Mutta 86 artiklan kolmos kohtaa pitää kuitenkin tulkita sen oikeuden valossa, että on oikeus käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja. Ja tässä ei pitäisi tulkita tätä rajoittavalla tavalla, vaan siten, että oikeussuojakenttä toimivat tehokkaasti. Ja me uskomme, että 86 kolmosta ei voida tulkita katson ainoastaan 19 artikloita ja 260 seutsopimuksesta. Meidän analyysimme on siis se, 36 artiklaan liittyy laillisuuden osalta suuria huolenaiheita. Nämä huolenaiheet eivät kuitenkaan liity sellaisiin EPON toimiin, jotka erotetaan muuten syytetoiminnasta EUn tuomioistuimilla ei välttämättä ole toimivaltaa näissä tietyissä laillisuusvalvontakysymyksissä. Tärkeää on toteuttaa tässä sopimuksia ja varmistaa se, että laillisuusvalvonnan aukot voidaan kattaa tuomioistuinten yhteisellä toiminnalla ja että laillisuusvalvonta todella toteutuu tehokkaasti. Intervention. I would like to refer to the position... Vielä lopuksi viittaisin neuvoston puheenjohtajan kantaan 22. joulukuuta päivätyssä asiakirjassa. Siinä puhutaan muutetusta artiklasta 36 ja tuon artiklan kakkoskohta ottaa uudelleen käyttöön ennakko päätös, päätökset ja se on täysin johdonmukainen meidän analyysimme kanssa, mutta toisaalta epäilemme kuitenkin e-, ehdotettua ensimmäistä kappaletta, jota puheenjohtaja siis on ehdottanut, emme tiedä, kuinka pitkälti siitä ollaan yksimielisiä. Tässä ei ole mitään yleistä poissulkemista. Pyydän anteeksi, tutkinta toimia ei ole jätetty tuon kohdan ulkopuolelle. Ja erityisesti jos ne muuttavat kyseisen henkilön juridista asemaa tai tuomioistuimen valintaa. Yksi kohdan osittainen poissulkeminen, sitä tulisi edelleen analysoida ja olemme avoimia tämän asian suhteen. Kiitoksia kovasti, tohtori Martinez. Pyydän anteeksi, että joudun keskeyttämään teidät, mutta valitettavasti aikaa on vähän. Nyt puheenvuoron saa Teres Blanchet, joka johtaa neuvoston oikeus- ja sisäasioiden osastoa. Olkaa hyvä. Siis Kiitos puheenjohtaja. Minäkin ilmaisen henkilökohtaisen näkemyksiäni. Olen neuvoston oikeudellisen yksikön johtaja, mutta en tietenkään ilmaise neuvoston kantoja, vaan henkilökohtaisia kantoja. Tämä aihe on vielä käsittelyssään kesken ja se on ollut käsittelyssä jo kolmen vuoden ajan. Perussopimus oikeastaan on ollut kaksi hybridiä. Ensinnäkin hybridi, joka on hyvin tunnettu, korkea edustaja, ulkopolitiikan ja turvallisuuden korkea edustaja. Tämä on helppo hybridi, koska kyse on kahden toimielimen välimestä hybridistä, toisaalta komissiosta ja neuvostosta. Tämä on vielä jotenkuten hallittavissa. Toinen hybridi sitten on se, josta tänään keskustelemme, eurooppalainen syyttäjävirasto, joka on paljon monimutkaisempi hybridi se olisi eurooppalaisen toimielimen ja toisaalta taas kansallisesti toimivien viranomaisten välinen hybridi. Kyse on syyttäjän toimista, aivan niin kuin julkisasimies Bot totesi, ja PIF-rikoksista silloin, kun kansalliset syyttäjän viranomaiset toimivat tällä alalla. Me kaikki olemme huolissamme laillisuusvalvonnasta. Kyseessä on unionin viranomainen, syyttäjävirasto. Meillä on artiklat 263-67 joissa kyse on laillisuusvalvonnasta, ja nämä artiklat määräävät, että Euroopan unionin tuomioistuin on vastuussa myös unionin eh, virastoista, ei pelkästään toimielimistä. Tämä lisäys tehtiin Lissabonin sopimuksen yhteydessä. Kysymys kuuluukin, missä määrin artikla 86.3, joka mahdollistaa sen, että lainsäätäjä määrittelee sääntöjä syyttäjänviraston toimintasääntöjen osalta silloin, kun on menettelytapasäännöistä ja millä tavalla poikkeuksia voidaan tehdä silloin, kun kyse on laillisuusvalvonnasta ja unionin tuomioistuimesta. Meillä on ehdotus vuodelta 2013, niin kuin tiedätte. Ja komissio pyrki yksinkertaistamaan tätä hybridirakennetta. Tätä myös oikeusasiamies omassa puheenvuorossaan käsitteli. Äh, julkisasiamies tulkki korjaa. Kyse on siitä, että tutkittaisiin näitä ennakkopäätöksiä Tämä kohdassa 38 ensimmäisessä vaiheessa. Ja sitten artikla 69, sen kohdat 3-5. Sitten tuomioistuimen toimivaltuudet ovat poissuljetut kaikissa muissa tapauksissa. Meillä on esimerkiksi kohta 1 artiklassa 36, joka käsittelee näitä muiden kysymysten mm, poissulkemista. Kohdassa 1 kyse on kansallisista viranomaisista ja toimintatapa valvonnasta sekä välittömästä että välillisestä valvonnasta ja siitä, kun pyydetään ennakkopäätöksiä. Täytyy muistaa se, miten asia käsitellään sekä ennen että jälkeen, sen jälkeen kun asia on annettu kansallisen syyttäjäviraston käsiteltäväksi. 38 artiklan kaksi kohta määrittelee toisen periaatteen. Siinä todetaan, että kansalliset määräykset eivät ole unionin lainsäädäntöä. Ja näin muun muassa kansalliset määräykset jäävät tämän ulkopuolelle. Tämä selitetään kohdassa 39, artiklassa 39. Kyse on esimerkiksi PIF-direktiivin täytäntöönpanosta tai unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta vaikkapa rikosoikeuden harmonisoinnin alalla. Neuvoston keskusteluissa yksi esille noussut kysymys oli se, mikä olisi tämän poikkeusvaltuutuksen laajuus artiklan 86 pohjalta, kohdan kolme pohjalta. Aivan niin kuin Maria Jose, kollegani, totesi silloin, kun puhumme artiklasta 86 ja määräyksistä, niin havaitsemme, että tässä sanamuodossa on eroja esimerkiksi artiklassa 114 kohdassa 9 tai sitten artiklassa 263 puhutaan artikloista X ja Y ja poikkeusmahdollisuuksista. Ja sitten viides alakohta artiklassa 263 ja erityisehdot silloin, kun on kyseessä kumoamiskanne ja nämä jäävät täysin tuomioistuimen toimivaltuuksien ulkopuolelle. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä. Onko artiklassa 86 käytetty muotoilu oikeudellisesta valvonnasta sellainen, joka mahdollistaa sen, että tuomioistuimella ei ole minkäänlaisia välittömiä tai välillisiä valvontamahdollisuuksia, laillisuusvalvontamahdollisuuksia? Unioni on oikeuksien unioni. Tämä löytyy perustamissopimuksesta. Eli laillisuusvalvonta pätee kaikkiin unionin toimielimiin. Meillä on esimerkiksi mahdollisuus nostaa kumoiskanne ja voidaan pyytää myös ennakkopäätös unionin tuomioistuimesta. Me olemme kuitenkin tästä ehdotetusta tekstistä havainneet, että tulkinta, ennakkopäätökset on jätetty tämän tekstin ulkopuolelle. Yksi neuvoston toimenpiteistä tässä vaiheessa oli poistaa kohta kaksi artiklasta 80 ei artiklasta 36 silloin, kun kyse on tästä asetuksesta. Niin kuin juuri totesin, kansalliset määräykset, jotka liittyvät esimerkiksi PIF-direktiiviin tai rikosoikeudelliseen harmonisointiin, niin tietenkään ei haluttu tuomioistuinta sulkea tämän toimivaltuuden ulkopuolelle. Ja tämä huomioitiin neuvoston muotoilussa. No sitten laillisuusvalvonta syyttäjäviraston toiminnassa halusimme tehdä eron kahden vaiheen välillä. Ensin, ennen kuin käännytään kansallisen äh, syyttäjäviraston puoleen ja mitä tapahtuu tämän vaiheen jälkeen. Meillä on toisaalta kuomiskanne ja toisaalta sitten ennakkopäätös sovellettavuudesta. Kun ajattelemme välillistä valvontaa silloin, kun toimitaan ennen kuin tämä päätös syyttäjän viraston toiminnasta on tehty, niin täytyy muistaa artikla 267. No sitten välitön valvonta ja kuumaviskanne. Tässä täytyy ajatella tilannetta ennen ja jälkeen viraston käsittelyn silloin kun kansallinen syyttäjän virasto toimii. Perussopimus toteaa, että silloin kun kyse on syyttäjä toiminnasta syyttäjän virastossa, niin silloin laillisuusvalvonta noudattaa perussopimuksen tulkintaa, aivan niin kuin julkisasemies Bot juuri äsken totesi. No entäpä sitten tämä jälkimmäinen vaihe? Syyttäjävirastoa ei voida pitää yhtäläisenä kuin kansallisia viranomaisia kaikissa toimissaan. E, tämä riippuu siitä, mitä oikeutta syyttäjävirasto noudattaa. Soveltaako se kansallista oikeutta vai unionin oikeutta? Jos kyse on kansallisesta oikeudesta ja sen soveltamisesta, niin jos jätetään Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltuus ulkopuolelle, niin tämä on täysin hyväksyttävissä – Kyse on siis siitä, mitä syytteen virasto tekee suhteessa kansalliseen järjestelmään on aivan logista, että laillisuusvalvonta näissä tutkintatoimissa toteutetaan kansallisesti. Mutta jos virasto noudattaa asetusta, joissa taas unionin tuomioistuimella on suora välitön laillisuusvalvontavelvollisuus, niin silloin tämä oikeutus on säilytettävä. Kyse on esimerkiksi suorasta asetuksen täytäntöönpanosta, jossa tuomioistuin on toimivaltainen. Voi olla esimerkiksi päätös siitä, että asiaa ei, asian käsittely lopetetaan. Tämän tyyppisistä tapauksista. tai sitten sopuratkaisuista silloin, kun kyse on asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta, niin ei tällaisten tapausten määrä ole mitenkään järkyttävän suuri, mutta niitä kuitenkin eteen tulee. Neuvoston tekemä työ ja oikeudellisen yksikön analyysit osoittavat, että kansallisten viranomaisten mahdollisuuksia ei tulisi rajoittaa, mutta tietyt menettelytapa toimet ennen kuin syyttäjävirasto käynnistää työnsä, esimerkiksi kun valitaan oikeuspaikkaa, tulisi toteuttaa niin, että asia voidaan käsitellä myös tuomioistuimessa. Voi olla, että vaaditaan hätäkäsittelyä ja tämäkin täytyy tehdä mahdolliseksi artiklan 163 kautta. Kiitoksia, tohtori Blanche. Mekin toivomme, että tämä hybridi, joka on toimielimissä syntynyt, voi saada tietyn muodon tulevina vuosina. Eli että se saadaan omille jaloilleen pikkuhiljaa. Nyt töiden päätteeksi pyytäisin tohtori Patrona käyttämään puheenvuoronsa. Hän johtaa Italian korkeuden, korkeimman oikeuden kansainvälisiä asioita ja hän on seurannut hyvin tarkkaan EPPON kehitystä Italian puheenjohtajakauden aikana. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen tässä nyt viimeinen puhuja tämän hyvin rikkaan keskustelun päätteeksi. Aikaa todella on vähän. Pyrin puhumaan nopeasti ja käymään läpi sellaisia ristiriitaisia kohtia, joita tässä vielä mielestäni on. 36 artikla komission ehdotuksessa on aika erityinen historialtaan. Laillisuusvalvonnasta on puhuttu aivan alusta lähtien, ja siitä lähtien kun tätä ehdotusta vasta työstettiin. Ja siitä lähtien tähän on liittynyt keskeinen ongelma siitä, että pitäisikö tämän olla Euroopan unionin ainut rikosoikeudellinen taho. Tähän liittyisi tietty federalistinen malli tai ainakin tällaisen mallin vähimmäissäännöt esimerkiksi siitä, mikä tuomari päättää mistäkin asioista. No tästä puhuttiin vielä erityisesti vuosina 2010-2011 ja pyrittiin löytämään Euroopan rikosoikeuden ydin. Luxemburgin yliopistosta mukana oli kaksi professori, professori, mutta tämä sitten hylättiin. Ja 36 artikla heijastelee hieman tätä ongelmaa. Eli mikä toimivalta an, pitäisi antaa tuomareille, entä sitten Andalusian tai Baltian maiden tuomareille? Tämä ei ole mikään vähäpätöinen kysymys. Tässä keskustelussa, ja joudun tässä nyt korjaamaan puheenjohtaja Olen vara syyttäjä tai syyteviranomainen Italiassa. Tässä täytyy aina ottaa huomioon syytetyn rooli. Me katsomme toimielimiä ja pyrimme niissä mahdollisimman laajan tehokkuuteen, mutta kuitenkin myös siihen, että saadaan mahdollisimman hyvät takeet syytetylle. Oikeuslaitoksen tarkoituksenahan on palvella yhteisöä, mutta se ei voi tehdä näin yksittäisten henkilöiden kustannuksella. Ja yksi käytännön ongelmista, joihin heti kiinnitettiin huomiota, oli se, että vaikka jotkut ajattelivat, että EUn tuomarille voitaisiin antaa laajat toimivallat eri tuomioasteissa, no tämä nyt on toinen asia, mutta kuitenkin tavallaan haluttiin keskittää tätä oikeudellista valtaa. Niin tässä ongelmana oli se, miten puolustaa Luxemburgia. Tämä ei ole mikään helppo tai edullinenkaan kysymys. En ole nähnyt tästä koskaan kirjallista ehdotusta. Pieniä viitteitä tähän löytyy jostakin teksteistä siitä, miten tämä pitäisi tehdä, mutta asetus, asetusehdotuksesta tästä ei puhuttu. Ja komissio tässä keskustelussa muistutti siitä, että vuoden 2013 ehdotuksessa on toimi täysin päinvastoin. Eli toimittaisiin sen periaatteen mukaisesti, että kaikki asiakirjat olisivat tavallaan kansallisen tuomarin valvonnassa. Ja kuten tässä julkisasiamies Bokin juuri sanoi, ja tämä periaate on todella kunnioitettava, vaikka en sitä itse täysin haluaisikaan noudattaa. niin kuka tahansa tuomari voi siirtää asian EU-tuomioistuimen, mikäli asetuksen tulkinnassa on ongelmia. Tässä on kuitenkin yksi hyvin hankala asia. Kun yksityisoikeudessa, kauppaoikeudessa ja jopa perhe- ja perintäoikeudessa – on olemassa selkeitä sääntöjä siitä, miten toimivalta jakautuu eri maiden tuomareiden välillä. Ja näin tässä ei ole juurikaan tulkinnan varaa tai väärin tulkinnan varaa. Tässä tavallaan luovutaan osittain toimivaltuudesta, mutta vain vähemmän herkillä alueilla. Ja tilanne on paljon monimutkaisempi rikosoikeudessa, koska on selvää, että voi syntyä tilanteita, joissa syntyy myönteinen toimivaltaan liittyvä konflikti, jossa asia viedään samaan aikaan kahden eri valtion tuomioistuimin, jota e- ja pitäisi välttyä erityisesti kielteisiltä konflikteilta. Siis meillähän ei ole yleisiä puitteita rikosoikeudesta. Meillä pieniä kysymyksiä on, mutta ne rajoittuvat asetuksen sisälle. Ja tähän liittyy siis riski siitä, ja puhun nyt käytännönläheisesti, että jos viitataan vaikkapa siihen, että tapausta käsitellään Italian, Ranskan, Espanjan välillä, kuten me puhujat täällä paneelissa, niin tässä on riski siitä, että italialaistuomari sanoo, asetuksen nojalla, että hän ei ole toimivaltainen ja pyytää Eppua siirtämään tapauksen toiseen tuomioistuimeen. Voi olla niin, että toinenkin tuomari sanoo, että hän ei voi käsitellä asiaa. Ja suorassa lainkäyttöönsä. Tässä pitää katsoa myös asianomaista. Jos häntä nostetaan kanne Roomassa tai Milanossa, Pariisissa, Lyonissa, Madridissa tai Barcelonassa ei ole sama asia. Hän joutuu käyttämään uutta tai toista kieltä, joutuu maksamaan myös toisen asianajajan kustannukset ja ennen kaikkea hän joutuu sitten järjestelmään käsiin, jota hän ei tunne. Ja vakavampaa on vielä se, että PIF asiassa on kyse direktiivistä, ei asetuksesta. Ja varmasti tässä jäsenvaltiot voivat antaa erilaisia sanktioita. Ja esimerkiksi raskauttavat asianhaarat voivat todella erota merkittävällä tavalla maasta toiseen. No, miksi tämä ennakkotapausten laillisuusvalvonta ei toimi? No, siksi, että tästä täytyy päätös tulla kansalliselta tuomarilta, joka näkee tässä intressierturistiriidan mutta asianomainen joutuu sen tuomioistuimen eteen, johon hänet määrätään. Jos meillä ei ole yhtenäistä järjestelmää, ei ainakaan epo järjestelmän yhteydessä, koska meillä ei ole mitään yhtenäistä eurooppalaista rikosoikeusjärjestelmää. Meidän pitäisi antaa asianomaisille mahdollisuus sanoa, että tämän asian ei pidä päättyä Madridin tuomioistuimeen, vaan sen pitää pysyä Milanossa. Ymmärrän, että tämä voi aiheuttaa hankaluuksia, mutta tämän päivän keskustelussa ja kohta päätetään puheeni. Täällä viitattiin oikeuspaikka keinotteluun. Se on aika harmillista, kun tätä harrastavat yksityiset tahot, mutta tätä ei voida sallia, jos kyseessä ovat tuomarit. Miksi tässä käytettäisiin erilaisia menettelyitä? No, tässä pitää katsoa todisteiden painoarvoa, menettelyiden kes- kestoa ja niin edelleen. Nämä kaikki pitää ottaa tässä huomioon. Tämä on siis kysymys Ja sitten on tapauksia, jotka mm, johtuvat direktiivin suorasta soveltamisesta. Tässä on yhtä mieltä Melanchen kanssa. Nyt todella minuutti vielä ja sitten olen valmis. Yksittäiset menettelyt käsittelytavat, ne voivat, mutta niitä täytyy myös valvoa kansallisten tuomareiden toimesta. Tässä ei ole merkittävällä tavalla etäydytty e, komission tai Luxemburgin tekstistä. Eli kansallinen tuomari mahdollisimman hyvin voi tässä katsoa syyteen, syytteeseen asettamista tai sitä, otetaanko asia käsiteltäväksi vai ei. Kiitoksia. lei del suo inter... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ne puhuitte varsin lyhyestikin. Nyt ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, jotka haluavat esittää kysymyksiä vieraillemme, esittäisin itse jotakin vieraillemme ensinnäkin syyteen patronelle. Hän puhuu aina tästä laillisuusvalvonnasta, jos olisi tällaisessa sekajärjestelmässä mukana olisivat eurooppalaiset ja kansalliset tuomioistuimet. Uskoteko, että voi syntyä hämmennystä tai sekaannusta, jonkinlaisia konflikteja ja vaikuttaisiko tämä sitten EPPON toimintaan. Sitten vielä kysymys julkisasiamies Botille. Kun puhumme vielä laillisuusvalvonnasta, kysyisin, minkä tyyppinen laillisuusvalvonta sopisi parhaiten tai toimisi parhaiten, otan huomioon sen, mistä tänään olemme kuulleet. Eli haluaisin teidän henkilökohtaisen näkemyksenne. Kollega Foss seuraavaksi. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Valitettavasti en voinut olla paikalla kuuntelemassa kaikkia alustuksia, mutta toivottavasti kysymykseni on silti järkeenkäypä. Yksi kysymys ihan perustuslailliselta luonteeltaan. Saksassa periaatteena on se, että jokaisella on oikeus tuomariin tämä on hoidettu lainsäädännössä. Kun puhutaan eurooppalaisesta syyttäjästä, ja jos kyse on rajat ylittävästä tapauksesta ja hän päättää sitten, mihin jäsenvaltioon hän menee, niin mil, miten me voimme tätä periaatetta ylipäätään vaalia, eli että voidaan oma tuomari valita. Mehän tarvitsisimme eurooppalaisen järjestelmän, jossa kysymys hoidetaan ja toinen kysymykseni hiukan samansuuntainen kuin kollega Bavra Materan esittämä kysymys. Jos eurooppalainen syyttäjä antaa ohjeistusta, niin miten niitä tarkastellaan? On olemassa menettelytapaan liittyviä ohjeita, niin kuin italialainen kollega totesi ehkäpä kansallisia menettelyjä käyttäen, mutta toisaaltahan meillä on kyse nyt tässä tilanteessa eurooppalaisesta tahosta, ja vain ja ainoastaan unionin tuomioistuimen kautta sitä voidaan lähteä arvioimaan. Enkä edes tiedä, että onko unionin tuomioistuimella valtuuksia lähteä tällaisia kysymyksiä käsittelemään ja arvioimaan. Joten kysyisinkin myös tässä yhteydessä, että menevätkö nämä juridiset seikat vielä hankalammiksi, koska tässä täytyy huomioida kansalliset määräykset, varsinkin jos Eppon suunnalta pääsisi syntymään jonkinlaisia väärinkäsi, väärinkäytöksiä, joten Minua kyllä kiinnostaisi kuulla, mitä te olette tästä mieltä. Eh, si, prego, procuratore. Olkaa hyvä, syyttäjä. Niin, syystä, jotka totesin, olen sen puolesta, että selkeästi katsottaisiin, mitkä asiat tulisivat eurooppalaisille tuomioistuimille ja mitkä taas sitten jäisivät yli ja tavallaan annettaisiin kansallisille tuomioistuimille. Jos jos sääntely, sääntelyssä tehdään selkeä ero, erottelu, en näe, että mitään tuomioistuinten välistä konfliktia syntyy sen enempää kuin nyt, nytkään. Valitettavasti EUn kaltaisessa järjestelmässä on kyse oikeusjärjestelmästä, joka on omalla tavallaan epävakaa. Ja tähän liittyy myös Strasbourgin tuomioistuimen siirrettävät tapaukset. Ja sitten vielä tähän loppuun se, mitä Foss sanoi. Meilläkin on perustuslaissamme tällainen luonnollinen tuomari, eli jokaiselle oma tuomari. Epon kohdalla pitäisi katsoa, missä maassa tuomioistuin käsittely toteutetaan ja sitten noudatetaan kansallisia sääntöjä. Tohtori Range, joka oli syyttäjä Saksassa, kävin hänen kanssaan hyvin ystävällismielistä keskustelua sanoi, että emme ole liittovaltio. Meilläkin on tiettyjä ongelmia siitä huolimatta mutta pystymme kuitenkin pääsemään säännöllä näistä ongelmista yli. Eli jos säännöt ovat selkeät, mitään konflikteja ei synny ja tämä tuomarin valinnan periaate voi pysyä voimassa. Kiitoksia. Seuraavaksi julkisasiamies. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Jos ymmärsin oikein, niin esitetty kysymys oikeastaan liittyy siihen, miten tunnustetaan toisessa jäsenvaltiossa saatujen todisteiden validius silloin, kun määritellään tapauksen tutkinta EPPOssa. Ensinnäkin todisteiden tunnustaminen. Meillä on olemassa tekstejä yhteistyötä sääntelemässä – ja asetus tuo tietynlaisen järjestelyn. Ja kun lisäämme tähän vielä unionin tuomioistuimen toimivaltuudet, keskinäisen tunnustamisen, tämä johtaa ainakin 99,9 prosenttisesti siihen, että löydämme ratkaisun esiin nouseviin ongelmiin. silloin kun kyse on unionin lainsäädännöstä ja kyse on siitä, että tulkitaan unionin lainsäädäntöä, niin silloin toimivaltainen perussopimusten näkökulmasta eksklusiivisesti nimenomaan on unionin tuomioistuin näiden ennakkopäätösten muodossa. Kenties nyt ymmärsin väärin sen, miten tämä sitten muuttaisi mm, niin järjestelmää. Kun ajatellaan uutta järjestelyä, niin siinä olisi eh, kriteereitä, joiden pohjalta määriteltäisiin se, että kyseinen tapaus joka on tapahtunut useammassa jäsenvaltiossa, kuuluu tietylle oikeudenkäyttöalueelle, tiettyyn toimivaltuuteen. Toki asia voidaan pohtia useasta näkökulmasta ja yksi näistä on se, tulisiko olla asetuksen määrittelemä selvä järjestys, joka pohjautuisi näille kriteereille. Onko tämä järjestelmä mm, hyvä? Voitaisiin ajatella, että aika, jossa suurin osa tapahtumista on tapahtunut, jotka muodostavat siis äh, tehdyn rikoksen, otettaisiin huomioon silloin, kun äh, oikeudenkäyttöpaikkaa määritellään. Tämä on objektiivinen kriteeri. Aikakriteeri, jossa merkittävin vahinko olisi syntynyt, on myös niin ikään objektiivinen kriteeri. Ja tässä tapauksessa, koska kyse on unionin taloudellisiin etuihin koske, kohdistuvista petoksesta, niin katson, että Brysselin toimivalta Brysselin äh, virkamieskuntaa tulisi kyllä varmasti kasvattaa aika lailla. Tälle pitäisi aivan vallan perustaa oma virkamieskuntansa käsittelemään tämän tyyppisiä rikoksia. Kenties tulisi pohtia niitä kriteereitä, jotka liittyvät tekijän kansallisuuteen. Tämähän aiheuttaa äh, tiettyjä ongelmia silloin, kun tekijöitä on useita. Äh, näinhän on monimutkaisissa tapauksissa, joita näissä yhteyksissä käsittelemme. Ja totta kai sitten vielä hypoteesi, jonka mukaisesti tekijä voisi olla kolmannen maan kansalainen. Sitten täytyisi käyttää muuta kriteeriä. Kenties tekijän asuinpaikkakriteeri, eikä uhrin asuinpaikkakriteeri. Tässäkin täytyisi sitten toimittaa, toivottaa vain hyvää onnea Brysselin laki, lakia toteuttaville henkilöille. Varmasti pohdintaa vielä tarvitaan näissä kysymyksissä. Täytyy kuitenkin tunnustaa se, että kenties kokonaiskysymys oikeudellisesta yhteistyöstä – täytyy ottaa käsittelyyn. On tunnustettava se, että tuomarit, jotka käsittelevät kansallisesti näissä kysymyksissä ja jopa syyttäjäviranomaisetkin, eivät he kaikki toimi ikään kuin vilpillisesti. Eivät he nouse aamulla ja ajattele, että kuinka monta perusoikeutta tänään kykenen polkemaan. Kun ajatellaan sitä, että Nämä toimijat osallistuvat aivan täysin kansallisen oikeusjärjestelmän toteuttamiseen ja toimimiseen, niin eh, nimenomaan oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisestahan tässä on kyse. Silloin kun oikeusvaltion periaatteita ei kunnioiteta, jos vaikkapa on kyse EPPON sisäisestä valvonnasta, jos eh, tämä sitten siirretään toisaalle, niin ongelma siirtyy toisaalle. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Silloin kun oikeuksia rikotaan, niin tämä ketju täytyy ikään kuin käsitellä loppuun saakka. Kyse on järjestelmästä, joka pohjautuu perussopimuksille. Meillä on takeet tämän oikeusjärjestelmän toiminnasta ja kyse on unionin kuuluvasta osasta. Meillä on yhteinen perusta oikeusvaltion periaatteet, oikeudet ja velvollisuudet, joista on pidettävä kiinni. Muutoin ei voi toimia tämän järjestelmän osana. Tai sitten minulla on mennyt jotakin oleellista korviani ohitse ja tätä en aivan usko. Vielä pieni sananen ajatuksesta ajatuksesta, että olisi jonkinlaista erillistä laillisuusvalvontaa ennen kuin tehdään päätös syyttämisestä tai asian käsittelystä syyttäjän virastossa. Milloin tämä valvonta sitten toteutuisi? Milloin sitä toteutettaisiin? Tuomari sitten sanoisi, että no minäpä teen nyt päätöksen nostaa syyte. Miten tämä julkaistaan, jotta asianosaiset voivat sitten esittää mahdolliset vastalauseensa. No sitten, jos päätetään olla syyttämättä, niin tapaushan sitten ikään kuin käsittely loppuu. No sitten todetaan, että on tällainen henkilö ja tällainen järjestelmä ja ei tämä nyt ole ollenkaan selkeä asetelma. Ja Pitäisikö sitten Euroopan syyttäjävirastossa tutkia asiaa? Sitten kokoonnutaan pysyvässä jaostossa, kollegiossa tai missä nyt sitten kokoonnutaankaan ja todetaan, että tällainen tällainen yritys näyttää nyt syyllistyneen yhteisöunionipetokseen, joka on aika lailla merkittävä, ja nostetaan syyte. Sittenkö Eppon pitäisi sanoa tälle kyseiselle ihmiselle, että nyt tässä tutkitaan? Eli ilmoitetaanko, että EPPOsta, että nyt aiomme tutkia ja ilmoittaa kyseisen jäsenvaltion viranomaiselle, että me olemme tutkimassa tätä aihetta. Tutkimushan kuivuu kokoon tässä vaiheessa. Eli työ sitten keskeytyy työ täytyy lopettaa näissä olosuhteissa. Ei ole enää mitään tutkittavaa. Ja eh, melkomoisen eh, noin intellektuaalisesti eh, tuottoisa toimintaa, mutta muutoin aika lailla olematonta. Kiitoksia puheenvuoron käyttäneille vieraille. Pyydän Axel Fossia, kollegaa jonka kanssa päätimme muutama kuukausi sitten järjestää kuulemisen. Nyt tulemaan tänne, vai haluatko puhua sieltä? Kyllä täältäkin paikka löytyy. Kun odotamme tässä nyt komission jäsen Jourovan tänne tuloa, komission jäsenen, joka vastaa oikeusasioista ja muusta, niin kuulemme Akselia. Ole hyvä. Barbara. Oikein paljon kiitoksia sinulle, Barbara. No, tästä paneeliosiosta opimme sen, että pitkälti on edelleen kysymys siitä, minkälaiseksi PIF-direktiivi muotoutuu ja että eri elinten ja toimijoiden välistä yhteistyötä on käsiteltävä selkeiden sääntöjen aikaansaamiseksi ja tehokkuuden aikaansaamiseksi, jotta jotta vältytään turhilta ongelmilta. Mutta selkeitä sääntöjä kaivataan tehokkuuden nimissä. Yksittäisissä toimielimissä, jotka ovat vastuussa omista toimistaan, niin, niin niissä kaivataan tiettyä joustavuutta. Äsken viitattiin tähän tehtävänjakoon, PIF-kysymyksissä meillä on EPPO, Eurojust, OLAF ja kansalliset viranomaiset, eli on olemassa eri tasojen toimijoita, jotka vastaavat asioiden käsittelystä, joten meidän on vielä tälläkin saralla tarkennettava tilannetta, jottei järjestelmä ole sisäisesti ristiriitainen, mikä johtaisi vain ainoastaan toimivaltuuskinasteluihin. Mitä Olafiin tulee, niin ehkäpä meidän pitäisi pohtia myöskin sitä, että eihän Olaf keskity vain ainoastaan näihin asioihin, vaan myöskin sisäiseen tarkastukseen. Ehkäpä Olafin suhteenkin pitäisi pohtia uudenlaista ratkaisumallia. Varmistan kuitenkin, että Olaf toimii Eppolle asiantuntija ja tietolähteenä, eli toi tarjoaa operatiivista tukea, mutta EPPO taas organisatorisesti saa tukea Eurojustista, joten kyllä meidän täytyy vielä todella tarkkaan pohtia sitä, että miten nämä eri tahot ja organisaatiojärjestelmät saadaan nivottua toisiinsa siten, että tulos on toivotunlainen. Koordinointimekanismi tässä on päällimmäisenä mielessä, sellaista varmaan kaivataan. Halusin vain kiinnittää huomiota tähän ongelmaan. Tätä kautta meidän täytyy lähteä hakemaan ratkaisua. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Foss. Nyt toivotan tervetulleeksi komission jäsen Jourovan. Hän vastaa oikeusasioista ja sukupuolten tasa-arvosta. Olemme pian päättämässä keskustelun, mutta arvostamme silti kovasti teidän puheenvuoronne. Thank you, Madam Chair, ladies and gentlemen. of the Parliament, uh, first of all, let me... Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin näin myöhään. Syynä on se, että olin vielä Lissabonissa ja lento oli myöhässä. Brysselin ongelmista johtuen täältä lähdin. Lähtiessä oli jo ongelmia, takaisin tullessa oli ongelmia ruuhkista johtuen. Hienoa, että pääsin mukaan tähän tapahtumaan. Ajoitus on oiva, sillä nyt todellakin neuvottelut ovat kalkkiviivoilla. Eli parlamentilta piakoin pyydetään hyväksyntää eppopäätökseen liittyen. Ja muistan oikein hyvin, miten keskustelin portugalilaisten kollegoitteni kanssa näistä asioista – me keskityimme juuri tähän asiaan ja Euroopan syyttäjän virastoon. Neuvosto on edennyt oivalla tavalla ja jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet periaatteellisen tukensa sille, että ehdotus voidaan, asetusehdotus voidaan hyväksyä ja yleisnäkemys on tarkoitus vielä hyväksyä tämän vuoden aikana. Ja minä lasken sen varaan, että tuleva puheenjohtajavaltio Slovakia toimii meidän kanssamme. Olen keskustellut jo uuden hallituksen ministerin, oikeusministerin kanssa tästä asiasta. Hän ilmoitti olevansa valmis jatkamaan Alankomaiden tiellä. Kiitokset Alankomaille siitä, että tämän asian tiimoilta on päästy todellakin aimoharppauksen eteenpäin. Nämä neuvottelut ovat olleet monimutkikkaita ja joskus hankala, hankaliakin, mutta silti tavoitteena niin on se, että EPPO olisi riippumaton ja tehokas. Euroopan syyttäjäviraston on vahvistettava tai varmistettava unionin taloudellisten etujen suojaa ja sen on tarjottava eurooppalaista lisäarvoa taloudellisille toimijoille, veronmaksajille, meille kaikille ministereiden kanssa ja syyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa keskustellessani korostin tuon tuosta sitä, että EPPO ei lähde kansallisia syyttäjälaitoksia korvaamaan. Se on ikään kuin sen niiden yläpuolella oleva taho, ja se hoitaa niitä asioita, joita kansallisella tasolla ei helposti voida hoitaa kuten laajamittaiset talousrikokset, jotka ovat luonteeltaan rajat ylittäviä. Jotta tavoitteeseen päästään, niin vielä tarvitaan melkoisesti työtä tämänkin vuoden puolella. Ensinnäkin EPPON kompetenssin määrittely pitää olla tarkka. Eli EPPON kompetenssi on tärkeästi, tarkasti määriteltävä ja näin voidaan välttyä, ja myöskin määräykset, jotka liittyvät liitännäistoimivaltaan, niin niitä pitää va- tasapainottaa siten, ettei EPPON toimivalta PIF-kysymyksien osalta vesity. Ja meidän täytyy välttyä päällekkäisiltä toimilta. Kesäkuun lopussa keskustelemme eri asiantuntijoiden kanssa. He ovat kotoisin eri jäsenvaltioista. Tämä niin sanottu reality check – keskittyy tähän koko malliin, tähän EPPO-järjestelmään, siihen, miltä EPPO näyttää nyt. Me katsomme organisaattorisia henkilöstö- ja rahoituksellisia kysymyksiä, ja tämä tarkastus toteutetaan siten, että me todellakin olemme vakuuttuneita siitä, että EPPO-järjestelmä toimii toivomallamme tavalla. Ja ehdotan, että tämä niin sanottu reality check toteutettaisiin sillä tavalla, että me kaikki ymmärrämme, että kyse on ihmisistä – sellaisista, joita on syytetty rikoksista, joten tämä tapa, tilaisuus voitaisiin järjestää ihan vankilassa, vankilatiloissa. Prosessi pitäisi olla nopea, yksinkertainen, koska me haluamme varmistaa, että EPPOn avulla oikeus tulee, oikeutta tulee vaalittua. Olen keskustellut esittelijä Terran kanssa ja muiden kanssa asiasta ja tänään haluaisin todeta teille, että ALV on lisättävä PIF-direktiivin soveltamisalaan ja että EPPO siitä vastaisi. Meillä on olemassa selkeitä tuomioistuimen ohjeistuksia ja niitä on noudatettava. Tämän lisäksi meidän on tarkasteltava tätä itse rakennetta. Euroopan syyttäjän ja valtuutetun Euroopan syyttäjän välinen kansallisen linkin vaikutus EPPON toimintaan pitää ottaa esille. Ja jos tämä kansallinen linkki periaatteena säilyy, niin meidän täytyy varmistaa, että asioiden käsittely voidaan siirtää eteenpäin, mikäli se on tarpeen, varsinkin suuren työtaakan kauden aikana. Minä tuen pysyvien jaostojen perustamista, mutta tiedän, että niiden kompetenssi voisi vesittyä, jos käytetään tätä 100 000 euron kynnysarvoa. Tällainen menettelytapa kyseenalaistaisi pysyvien jaostojen käyttöä. Eli tässä täytyy varmistaa, että vähäisten rikosten osalta käytetään tällaista siirtomahdollisuutta, muuten toimitaan keskustasolla. Ja neljänneksi, mitä tulee epäiltyjen ja syytettyjen menettelytakkeisiin, niitä täytyy vahvistaa entisestään. Oikeusapu, mahdollisuus ja todistusaineiston esittäminen ja oikeus pyytää niitä täytyy taas lisätä säädöstekstiin erityisesti huomioiden, mikä on EPPON luonne ja sen toimivaltuudet. Menettelytapatakeet täytyy hoitaa siten kuntoon, että huomioidaan juuri EPPON eurooppalaiset toimivaltuudet. Vaikka kansallisia lainsäädäntötekstejä epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksista lähdettäisiin harmonisoimaan, niin se ei vielä riitä. Viidenneksi meidän täytyy huomioida myöskin ALV-ulottuvuus. Erityisesti jos katsotaan, mitä tarikopäätöksessä sanotaan, nyt tarvitaan poliittista tahtoa, eli että ainakin rajat ylittävissä alvitapauksissa EPO on toimintavastuussa aivan hiljattain keskustelin oikeusalan ministereiden kanssa tästä kysymyksestä ja myöskin valtiovarainministereiden asiasta keskustelin. Heidän täytyy tietää, mitä täällä valmistellaan. Monet valtiovarainministerit ovat vakuuttuneita siitä, että tämä on verotukseen liittyvä asiakokonaisuus, joten minun on kerrottava ja saada heidät vakuuttuneeksi, että kyse on rikosoikeudellisesta kokonaisuudesta – ja minkälainen merkitys sillä on. Me olemme keskustelleet ministereiden ja syyttäjien kanssa muun muassa soveltamisalasta ja alvipetosten luonteesta, minkälaiset tapaukset pitäisi saattaa EPON hoidettavaksi. Mielestäni rajat ylittävät petostapaukset, laajamittaiset sellaiset, siinä tapauksessa, kun kansalliset tahot eivät kytkeneet tutkintatoimia ja syytetoimia toteuttamaan, niin silloin tästä vastaisi EPPO. Eli jos kansallinen toimintamahdollisuus törmää omiin rajoihinsa, niin silloin EPPO, EPPO astuu kuvaan. Ministerit kertoivat minulle, että näissä tapauksissa perustetaan yhteisiä tutkintaryhmiä. Näin tällä hetkellä toimitaan rajat ylittävissä karuselli- ja muissa alviin liittyvissä rikoksissa. Mutta sanoin, että nämä yhteiset tutkintaryhmät perustetaan ad hoc perustein yksittäisiä tapauksia varten, mutta jos meillä olisi EPPO, niin silloin meillä on yksi vahva eurooppalainen ryhmä, joka tutkii tämän tyyppisiä petos- ja rikostapauksia. Ja tämä tiimi toi, vaikka varmistaa jatkuvuuden. Ja tämä on EPP Eppon vahvuus ja olen vakuuttunut siitä, että tätä tulisi korostaa. Ja minä uskon, että tätä kautta järjestelmä olisi tehokkaampi ja myöskin halvempi tai seltaessa alvirikoksia vastaan. Joten arvon kollega, toivoisin, että kaikki ryhmät täällä tukisivat komissiota tällä tiellä. Kuten sanottu, tämä on monimutkikas asiakokonaisuus. Me kaipaamme kaikkien poliittisten toimijoiden tukea myöskin oikeus- ja rahoitusalan toimijoiden tukea kaivataan. Ja minä todellakin toivon, että me pääsemme Eurojust asetuksen osalta eteenpäin, jotta se toimisi entistä paremmin. Nyt jos koskaan Eurojust pitää saada, siihen se toimintaan pitää saada vauhtia. Neuvottelut EPPO-failin osalta ovat siinä vaiheessa, että EPPON ja Eurojustin suhde näyttää selkeämmältä ja meidän pitäisi pyrkiä pääsemään yhteisymmärrykseen tämän vuoden loppuun mennessä myöskin Eurojust-asetuksen osalta. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle tästä tärkeästä puheenvuorosta. Toivottavasti onnistumme tekemään tässäkin asiassa hyvää yhteistyötä. Nyt olemme päässeet tämän kuulemistilaisuuden loppuun. Haluan kiittää tässä eri edustajamme Axel Fossin kanssa tartumme tähän haasteeseen, jonka haluamme voittaa rikosoikeusalan yhteistyössä. Haluamme sellaisen Euroopan syyttäjänviraston, joka olisi tehokas ja Eurojustia pitäisi uudistaa niin, että sekin vahvistuisi sen oikeusperusta muuttuisi ja meillä olisi paljon merkittävämmät resurssit sille. Yritämme aina tarttua haasteisiin, mennä jopa niiden yli. Kiitoksia kovasti kaikille puhujille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kiitoksia tiedoista. Niistä on varmasti meille paljon hyötyä. Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa.